puheenjohtajan kommenttia ja nyt tästä, paitsi hän on muissa kokouksissa, minä teen tässä parhaani johtessani tätä ensimmäistä osaa iltapäivän kokouksessa. Jatkamme kokousta siis. Minulle on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Norjan suurlähettiläs EU-ssa, lähettiläs Atle Lightfall. Kaksi vuotta on jo kulunut siitä, kun viimeksi keskustelimme tässä valiokunnassa teidän kanssanne. Silloin esityslistalla oli meitä huolestuttavia seikkoja, muun muassa kukkeille, kukeille asetetut tuontitariffit ja lihan ja juuston kohdallakin vähän ongelmia. Silloin Euroopan parlamentti joutui hyväksymään heinäkuussa 2013 päätöslauselma johtuen korkeammista maataloustulleista Norjassa. Tässä nyt on vuosia kulunut ja muutos on ollut valtava poliittisesti, mutta myös kaupankäynnissä mainitsematta ollenkaan sitä, että Norja ja euron ja Euroopan unionin tuottajat ovat myös kärsineet Venäjän tuontikiellosta, joka iskee tärkeimpiin tuotteisiimme Ukrainalle ja Venäjälle. Kun ajatellaan kaupan vapauttamista, ajatellaan myös maataloustuotteita, talousaluesopimuksen 11 artiklassa pidetään mielessäni, niin että tämä on erityisen tärkeää. Nyt saatte puheenvuoron voitte alustaa. Sen jälkeen totta kai kuulemme lyhyesti komissiota. Sen jälkeen jäsenten kysymyksiä. Teidän ylhäisyyteen olkaa hyvä. Mr. Chairman. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta ja kiitoksia myös kutsusta tänne. Kuten totesitte, on kulunut jo kaksi vuotta siitä, kun sain edellisen samankaltaisen kutsun. Nyt on koolla uusi parlamentti. Täällä on joitakin tuttuja kasvoja, mutta myös monia uusia kasvoja. Kiitoksia siis vielä kerran kutsusta tulla tänne keskustelemaan kauppasuhteista EUn ja Norjan välillä mukaan lukien mahdollisuudet maatalouskaupan lisävapauttamiseen. Pidän tämän puheenvuoroni lyhyenä, mutta haluaisin esitellä tietyn tapauksen, joten esitän neljä lyhyttä kohtaa, josta yksi liittyy kokonaiskuvaan, toinen energiaan, kolmas kalastukseen ja kala, ruokin ruokiin ja neljäs maatalouteen. Toivottavasti näin voimme saada aikaiseksi hyvät ja hedelmälliset keskustelut. Norjassa on se, Norjan seitsemänneksi suurin vientimaa ja Norjalle Euroopan unioni niin edustaa 75 prosenttia kokonaisulkomaankaupasta. Tämä, nämä ovat valtavia lukuja ja ne osoittavat sen, että meidän kumppanuutemme ja yhteistyömme on todella korkealla tasolla ja myöskin vastavuoroinen hyötymme. Mutta paljon enemmän kuin kauppa. Tämä osoittaa eurooppalaista taloudellista integraatiota. Raaka-ainesektorin ulkopuolella Norja täyttää kaikki muut eh, sääntelykehykset, jotka muutkin jäsenvaltiot täyttävät EU-ssa. Ja meillä on siis sama sääntelykehys hyödykkeissä, pääomassa, henkilöissä, ja palveluissa. Osallistumme myöskin 2020-ohjelmaan, Horizon 2020-ohjelmaan ja Erasmus Plusaan. Juuri ylitimme 10 000 luvun, mitä se merkitsee. 10 000 lainsäädäntöesitystä EUsta, jota on sisällytetty lainsäädäntöömme. Se osoittaa yhtenäismarkkinoiden dynamiikan ja ETA-sopimuksen laajuuden. 20 vuotta siis. Ja minusta tämä puitteista on osoittanut olevansa erittäin jämäkkä ja dynaaminen kehitykseltään. Kyseessä ovat laajat kattavat kauppasuhteet ja taloudellinen integraatio, sama sääntelykehys ja vastavuoroinen hyöty. Toinen kohta ne koskee energiaa. Kauppa, kauppaa koskevat luvut ovat todella suuria. Norja tarjoaa 20 prosenttia kokonaiskulutuksesta Euroopassa, kun kysymys on maakaasusta, 12 prosenttia öljystä mutta kysymys on vielä enemmästäkin. Kysymys on taloudellista integraatiosta, samasta sääntelykehyksestä ja kumppanuudesta. Norja on pitkän aikavälin vakaa energiatuottaja ja tarjoaja Euroopan unionissa. Ja tässäkin kysymys ei ole pelkästään kaupankäynnistä ja viennistä, vaan vastavuoroisesta hyödystä. EUn yrityksillä on 40 prosenttia meidän osallisuusyrityksissämme ja ne tuottavat yli 100 000 tonnia öljyä vuosittain. Näin ollen, kun katsomme energiatehokkuutta ja energiavarmuutta, niin ne ovat erityisen tärkeitä eurooppalaisessa ohjelmistossa. Ja näin ollen Norja on myöskin tärkeässä asemassa. Kolmas kohtani koskee kalastusta, joka ei kuulu etan yleissäännöksiin – Alun perin on puhuttu tulliesteistä ja tullirajoitteista, ja ne ovat edelleen voimassa. Haluaisimme, että nämä tariffit ja tullit poistettaisiin. Siitä huolimatta kaupankäyntiä koskevat luvut ovat erittäin merkittävät. EU vastaa 60 prosentista kaikesta viennistämme. Viime vuonna meimme 4,5 miljardin euron edestä EU-hun, ja Norja on muuten kaikkein suurin Euroopan unionista poispäin menevän kalatuotteiden viejä. Tässä on jälleen kerran vastavuoroinen hyyty kyseessä. Me syömme teille raaka-aineita ja te prosessoitte sitä. On arvioitu, että meillä on noin 12 000 työpaikkaa Euroopassa, jotka liittyvät nimenomaan Norjan kalatuotteiden prosessointiin. Viittasitte Venäjän menettelyihin, Venäjä koskevaan menettelyihin. Ja tässä geopolitiikka, poliittinen solidaarisuus ovat tärkeässä asemassa. Niillä on suora vaikutus kauppaan. Kalatuotteet ovat ylivoimaisesti kaikkein tärkein vientituote Norjasta Venäjälle. Aivan yhdessä yössä 200 miljoonan euron arvoiset markkinat haihtuvat kuin tuhkatuuleen. Se osoittaa sen, että me olemme myös poliittisesti katsoen rintarinnan seisomassa yhdessä ja meidän täytyy tarkastella sitä, mikä Venäjän vaikutus on vientiimme. Kalatuotteet ovat valtava markkina-alue. Haluaisimme parantaa markkinoille pääsyämme ja olemme saaneet nähdä, että geopoliittisten huolenaiheiden ja kaupan vaikutusten välillä on selkeä yhteys. Ja viimeiseksi sitten maatalous. Etan yleissäännökset eivät kata sitä, vaan artikla 19. Yleisesti ottaen no niin, tuo maahan 50 prosenttia koko kulutuksestaan ihan selkeistä syistä. Kauppa Euroopan unionin kanssa on kattavaa. Yli 60-70-70 prosenttia koko me tulee Euroopan unionin alueelta. Eli se on kokonaiskuva, mistä pääsen Kin puhumaan näistä erityistä menettelyistä. Ja se on juuri se syy, miksi minut ilmeisesti kutsuttiin tänne kaksi vuotta sitten ja saattaa olla syy sillekin, että minut on kutsuttu tänne tänään. Voin vakuuttaa teille, hyvä puheenjohtaja, sen, että ei minulla ole epäilystäkään siitä, mikä on Euroopan unionin kanta. Se on viestitetty minulle, se on viestitetty kahdenvälisesti, kaikilla eri tasoilla. Ja ETA-neuvoston kokouksissa, siitä on viestitetty, ja tässä valiokunnassa tehtyvien ratkaisujen kautta. Siitä ei ole siis epäilystäkään. Se, mitä voin tehdä tänä päivänä, on päivittää tietoinen kolmesta eri asiasta. Ensinnäkin poliittinen puoli. Kuten saattanette muistaa, Norjassa oli myöskin eri puraisuutta, kun nämä menettelyt otettiin käyttöön. Ne puolueet, jotka nyt ovat Norjan hallituksessa, totesivat, että ne eivät ole samaa mieltä ja halusivat poistaa nämä menettelyt, jos ne pääsisivät hallitukseen. Vuosi sitten ne puolueet siirtyivät hallitukseen ja ne halusivat kumota nämä menettelyt, mutta koska kyseessä on vähemmistöhallitus, ne totesivat, että tarvitaan parlamentin enemmistön tuki, jotta näin voitaisiin tehdä. Ja se ei ole toteutunut, hyvä puheenjohtaja. Kolmanneksi, itse kauppa mitä sen puolella on tapahtunut. Jos katsotaan vuoden 2013-2014 lukuja, nähdään, että ne tuotteet, jotka nimenomaisesti ovat näissä menettelyissä, eli muutos spesifistä advaloremin, on samantasoinen kuin ennen kuin menettely otettiin käyttöön hienoinen vähennys vuonna 2013 ja hienoinen lisäys <clears throat> vuonna 2014. Eli kauppa on säilynyt samantasoisena. Kolmas kohtani koskee neuvotteluita. Etäsopimuksesta, joka on kaikkein suurin sopimus, missä Norja on koskaan ollut osallisena. Sen 19. artiklassa sanotaan, että osapuolten tulisi jatkaa ponnistuksiaan sen saavuttamiseksi, tai saataisiin aikaiseksi vähittäinen maatalouskaupan vapauttaminen. Sen tulisi, tämä tulisi tehdä maatalouspolitiikan säännöksen noudattaen ja vastavuoroisesti siitä myöskin hyötyen. Norja on jo muutaman kuukauden ajan todennut, että olemme valmiita uuteen neuvottelukierrokseen artiklan 19 säännösten nojalla. Ja olen varma, että yhdessä EUn kanssa voimme lisätä vapaata kauppaa maatalouden puitteissa. Tässä se, mitä halusin sanoa, hyvä puheenjohtaja, näin alustukseksi. Joitakin näkemyksiä, joitakin tärkeitä toimialoja, jotka liittyvät kauppaan, mutta vielä tärkeämpää on talouden integraatio, geopoliittisten kuohunnan vaikutus kauppaan ja lopuksi sitten se, mitä voin todeta näistä erityismenettelyistä, jotka otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Jään odottelemaan mielenkiinnolla erittäin hedelmällistä näkemysten vaihtoa tästä asiasta. Kiitoksia lähettiläs kommenteista. Erinomaisesti jäsennelty puheenvuoro, tiiviskin. Varmasti valiokunnan kollegat muotoilevat paljon kysymyksiäkin teille ennen kuin annan puheenvuoron valiokunnan jäsenille. Pyytäisin, että komissio puhuisi ensin. Maatalon pääjohtaja voisi lyhyesti esitellä Rova Malanzuela, vieros yksikköpäällikkö maatalouden pääosastolta. Thank you. Kiitos. On totta, että Euroopan unionilla ja Norjalla on läheiset kauppasuhteet maatalouden saralla. Norja on seitsemäs vientikohde, kun puhutaan maataloustuotteista ja kun tarkastellaan EUn vientiä Norjaan, niin 1900 eurosta vuonna 2011 on noustu yli 2100 miljoonaan vuonna 2013. Euroopan unionin vie maatalous, elintarvikkeita 8,1 prosentin eh, suuruudella kokonaismäärästä juuri Norjaan. Ja vaikkakin kaupan määrä on huomattava, edelleenkin on pilviä näiden hyvien kauppasuhteiden yllä. Tähän päivään mennessä luokittelu ja eh, tarifi seikka menettelyt näissä tietyissä lampanlihakysymyksissä on edelleenkin ongelma. Euroopan komissio on viitannut näihin toimenpiteisiin poliittisesti ja teknisesti ja vastustaa näitä toimenpiteitä vahvasti toteamalla, että näitä pidetään protektionistisina toimina, eh, jotka ovat etäsopimuksen tavoitteiden vastaisia, joilla pyritään nimenomaan kaupan vapauttamiseen. Ja tältä pohjalta on nyt pyydetty Norjalta muutoksia menettelyihin. Ja vaikka jonkinlaista myönteistä osviittaa uudelta maan hallitukselta saatiinkin, edelleenkin nämä toimenpiteet ovat voimassa. Joka tapauksessa pidämme hyvänä sitä, että nyt Norja on tehnyt aloitteen käynnistään eh, uuden neuvottelukierroksen artiklaan 19 perustuen. Toivottavasti tältä pohjalta eh, voidaan nämä avoimet kysymykset ratkaista ja näin vapauttaa maatalouskauppa eh, molemminpuolisesti mahdollisimman hyvin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt on intavaliokunnan jäsenten vuoro puhua poliittisten ryhmien mukaan ensin kansanpuolue, Daniel Gaspari ensimmäisenä. Ja, ähm, herzlichen Dank. Äh, Kiitos, hyvä suurlähettiläs. Kiitos, että otitte kutsun tänään vastaan. Haluaisin myöskin kiittää tähänastisesta hyvästä yhteistyöstä eri aloilla. Viittasit erilaisiin haasteisiin, esimerkiksi kun tarkastellaan suhteitamme Venäjään. Kiitos kaikesta tästä. Ja on hyvä, että totesitte, että meillä on hyvät kauppasuhteet. Ja kumpikin osapuoli näistä varmasti hyötyy. Kuten nyt totesitte, kaksi vuotta sitten olitte jo täällä, koska Euroopan puolella ja Euroopan parlamentissa eh, oltiin ärsyntyneitä eh, toimenpiteistä, joihin oli ryhdytty, ja niihin mentiin ilman, että oltaisiin kuultu ensin EUta, vaikka sopimus tätä vaatisi. Ja viittasitte kappaleeseen 19. Se juuri toteaa, että kauppaa pyritään helpottamaan tulevina vuosina, ei päinvastoin. Ja toimenpiteet, joihin tuolloinen hallitus ryhtyi, nimenomaan rajoittavat kaupan vapauttamista. Eh, huomattavia eh, esteitä on esitetty ja uusimmat eh, toimenpiteet juuri ennen lomaa, esitetyt toimenpiteet, jossa tulli kymmenkertaisesti tiettyjen meijerituotteiden osalta. Tämä ei myöskään ole hyvä merkki. Ja avoimesti voin todeta myöskin sen, että totesitte, että tarvitaan uusia neuvotteluja, jos halutaan suhteita edelleen parantaa. Toisaalta eh, on asioita, joista on kauan sitten jo neuvoteltu, mutta hallituksenne sitten on heikentänyt nykytilannetta. Ja ennen kuin neuvotteluihin mennään, pitäisin tärkeänä sitä, että perusteettomat toimenpiteet ensin lakkautetaan ennen kuin lähdetään keskustelemaan uusista menettelyistä ja askelista. Tämä olisi ensimmäinen toiveemme. Ja niin kuin tässä todettiin, on hankala esittää mandaattia komissiolle, neuvottelumandaattia, ja sitten komissio toteaa, että on neuvoteltava kanssanne asioista, joiden tulisi olla jo ok. Eli eh, tullien poistaminen eh, vain sen vuoksi, että saadaan uusi neuvottelukortti mukaan, ei välttämättä ole hyvä lähestymistapa. Tärkeää on, että viette tämän viestin eteenpäin ehm, hallitukseenne, parlamenttiinne ja tärkeää olisi, että tekisitte selväksi sen, että tämä on tulella leikki, mistä me edelleenkin olemme tyytymättömiä tilanteeseen ja että nämä ovat sellaisia toimia, joiden osalta monet kollegat täällä, omankin ryhmäni kollegat, ovat todenneet, onko järkevää esittää uutta neuvottelumandaattia komissiolle, jos nykysopimuksestakaan ei pidetä kiinni, vaan se sivuutetaan. Ja siksi vetoaisin teihin, että viette tämän viestin hallituksellenne eteenpäin ja myöskin ryhmillenne eh, parlamentissa. Ja todellakin eh, näin sanoin toivon, että hyvä yhteistyö jatkossakin voi olla mahdollista. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt STD-ryhmästä David Maatsin, olkaa hyvä. Uh, very brief. Ja lyhyesti. Olen ehkä hiukkasen eri kannalla kuin Daniel sikäli, että Norja on itsemääräämisoikeudesta nauttiva valtio, tekee päätökset kansansa nimissä ja mikä heidän mielestään on parasta Norjalle. Minä olen huolissani vähän siltä pohjalta, mitä Daniel totesi, että vaikuttaa siltä, että te olette tarkkaan kyllä harkinneet myös naapureiden tarpeita. En tietenkään mitä keskustelua teidän kanssanne on käyty komissiossa, mutta ikään kuin ei oikein kuultaisi neu- naapureita, ei ihan täysimittaisesti neuvotella, eikä oikein ymmärretä kauppakumppaneiden huolia. Ei niin, että eikö olisi oikeutta tehdä päätöksiä, mutta kyse on enemmänkin siitä, Otatteko todella huomioon myös naapureiden näkemykset ennen kuin päätöksiä teette? Ikään kuin yksipuolisesti teette päätöksiä ilman, että puhutte naapurin kanssa ongelmista ensin. Ehkä ne voi vain, voitaisiin ratkaista ennen kuin edes teette päätöksiä. Uh, thank you very... Kiitoksia kovasti. ECRstä herra Campbellman. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä. että haluaisin vahvistaa vain tiettyjä avaintietoja EUn ja Norjan välistä kauppasuhteista. Kaksi nopeaa kysymystä. Ensinnäkin teillä on erillissopimus sen suhteen, mitä itse asiassa annatte EUlle. Miten paljon maksatte siis siitä, että pääsette sisämarkkinoille, on ensimmäinen kysymykseni. Ja toiseksi, miten monet teidän kansallisista lajeistanne, mikä osuus siis niistä koostuu EUn yhtenäismarkkinalaeista. Olisi mielenkiintoista tietää tämä yleisesti ottaen. Uh, thank you, Kiitoksia kovasti Aldesta. Rova Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos lähettiläs. Olen pahoillani, että olen selin teihin, mutta näin se sali on rakennettu. Tässä näin olen. Mitä täällä nyt jo tuotukin esille, niin minä haluaisin hiukkasen tietää enemmän mitä vaikutuksia on Venäjä-pakotteilla tai Venäjän tuotikielolla Norjaan ja eu huon Me olemme kieltäneet laitteisten ja palveluiden viemisen, jos ajatellaan arktisen alueen öljynporausta ja sen perään on lähtenyt myös Norja. Nyt on lisää pakotteita Venäjä energia-alaa koskien tullut ja kysyisin lähettäjältä heidän näkemyksiään, miten vaikuttavia ovat teidän merialan pakotteet? Olen Dolphin ryhmältä kuullut, että jotain se on kysynyt hallitukselta, no voisiko se jatkaa edellä palveluiden tarjoamista. Jos ajatellaan kauppaa ja geopolitiikkaa, niin voisitteko kertoa näkemyksistänne Venäjäpakotteiden myllystä? Kiitoksia kovasti. Guesta. Kyllä, herra Scholz. Thank you, Mr. Chair, Kiitos puheenjohtaja ja hyvä suurlähettiläs. On ilo nähdä teidät täällä taas ja voida keskustella tästä asiasta. Näinhän teimme jo kaksi vuotta sitten. En voi yhtyä Kasparin näkemyksen sen suhteen, miten tätä kysymystä nyt käsitellään. Ja katsoisin, että päätöslauselma luonnoksen teksti ei myöskään auta siinä, että pääsisimme parempaan neuvotteluyhteyteen kohta seitsemän luonnoksessa pyytää, että komission on ryhdyttävä eh, siihen, että jatketaan neuvotteluja Norjan kanssa, jotta päästään kumpiakin osapuolia tyydyttävään lopputulokseen silloin, kun puhutaan maataloustuotteista. Eh, tämä on siis pääsisältö kyseisessä päätöslauselmassa, eli on kokoonnuttava yhteen näitä ongelmia ratkaisemaan. Ja on selvää, että Norja on itsenäinen valtio, EFTA-valtio, ja sillä on oikeus esittää omia ehtoja maatalouspolitiikalla. Sehän ei ole mukana EUn maatalous, yhteisen maatalouspolitiikassa. On mahdollista, että tämä on myöskin hyvä asia Norjalle ja voidaan tarkastella myöskin Kespe Plus Filippiinien osalta tätä kysymystä, koska tällöin myöskin törmätään samantyyppisiin ongelmayhteyksiin. Ja toisena seikkana toteaisin seuraavaa. Mainitsisin Schaken esittämät pakotteet, mutta tässä yhteydessä kysyisin seuraavaa. Jos tiettyä teknologiaa tutkia laitteistoa ei arktisella merialueella enää eh, saada eh, Venäjältä. Miten näkisitte tämän asian ja toisaalta sitten ympäristökysymykset tässä yhteydessä? Katsoisitteko, että on olemassa tietty ympäristöriski, joka syntyy siitä, että eh, Venäjän federaatiossa esimerkiksi Gazprom tai mikä tahansa taho nyt öljy porausta harjoittaa ei pysty huomioimaan kaikkia seikkoja, sellaisia, jotka estävät välttämään ekologisen katastrofin. Mitä mieltä olette tästä asiasta? Kiitoksia kovasti. En tiedä, saanko itse kommentoida, mutta ihan yksi tosiasias seikka, kun herra Scholz viittasitte päätöslauselman, ei luonnokseen. Siis todellakin parlamentti on hyväksynyt päätöslauselma, ei pelkkää luonnosta, heinäkuussa 2013, niin että asiat ovat kunnossa. Sitten vihreiltä kysyisin, haluaako heiltä joku jotain lausua. Jos ei, herra William Dartmouth, olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ainakin tässä valiokunnassa on joitakin ihmisiä, jotka arvostavat sitä, että Norja on suvereeni valtio. Ikävä kyllä kaikki kollegat eivät kaikissa valiokunnassa ovat ymmärtäneet asiaa yhtä hyvin, ihan perusasia sinällään. Sanoisin kuitenkin, että jos joka on luonnonsuojelusta kiinnostunut, niin että jos on ensisijalla jossain, kuten tässä arvon kollegat vieressä peräänkuuluttavat, niin on hyvä, että kun ajatellaan Pohjanmeren kalakantoja, että Norja ei ole mukana YKPssä. Muutoin se hollantilainen troolari, joka 25 prosenttia koko yritetty kuningaskunnan kiintiöstä kalastaa siellä ja siivoaa teidän vesiänne, niin ainakin ovat halunneet. Mutta minulla oli ihan kysymyskin lähettilälle. Norja on totta kai EFTAn jäsen. EFTAn luonteenpiirteitä on muun muassa se, että, että se, että se ajaa myös ihmisten vapaata liikkuvuutta, kuten on EU-sakin tilanne sveitsiläiset sitten, jotka ovat myös tärkeä pilari EFTassa, niin he ovat tuoneet esille tai äänestäneet sen puolesta, että eivät ole valmiita jatkamaan enää ihmisten vapaa liikkuuden oikeutta. Ja siksi kysyisinkin lähettilältä, mikä on mielipiteenne? Miten kauan Norja vielä aikoo pysyä kelkassa mukana ja tukea ihmisten vapaata liikkuvuutta? Olisiko niin, että Norja olisi kallistumassa samalle kannoille kuin Sveitsi eh, tulevien viiden vuoden aikana esimerkiksi? Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tässä käytiin läpi poliittiset ryhmät ja nyt sana on vapaa muille jäsenille valiokunnassa. Jos jollain on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä aiheesta, niin olkaa hyvä, herra Bentsen. First of all, uh... Ensinnäkin kiitoksia hyvä suurlähettiläs näistä kommenteistanne. Kuulin, että haluatte poistaa kaupan esteet, jotka koskevat kalaa ja kalatuotteita EU:ssa. Samalla kuulla siitä, miksi uusi hallitus ei kumonnut veroja, jotka koskevat keltaista juustoa, naudanlihaa, lampaanlihaa tai tiettyjä kukkia. Minä olen sitä mieltä, että tämä rikko artiklan 19 henkeä. Jos haluatte saada vapaat pääsyt markkinoillemme, niin kyllä meidän täytyy saada sama vapaa pääsy teidän markkinoillenne myöskin. En halua puuttua siihen, millä tavalla tuette norjalaisia maanviljelijöitä. Teette mitä haluatte siinä suhteessa. Mutta tässä on kysymys siis siitä, että päästään samanveroisesti markkinoille. Uh, Kiitoksia kovasti. Vielä kysyisin uudelleen, haluaako joku muu kollega puhua tässä vaiheessa keskustelua ei ilmeisesti halua. Eli näin kierros on käyty. Lähettiläs nyt käynyt teidän puolenne uudelleen. Te kuulitte kommentteja, myös puheenvuoroja, joista syntyy vaikutelma, että olemme ikään kuin kalatalousvaliokunnassa, ei kyllä tämän kansainvälisen kaupavaliokunta, mutta olisi mukava kuulla teidän kommenttejanne kollegojen puheenvuorojen jäljiltä. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. I Kiitos puheenjohtaja. Kyllä ei kysymyksiä ei juurikaan esitetty. Se oli oletettavaakin. No, käyn järjestyksessä läpi esitettyjä kysymyksiä. Pahoittelen, jos joku unohtuu eh, vastaamatta, mutta eh, teen parhaani voitte luottaa siihen, että kaikki ne seikat, joita tällä olette esiin tuoneet ja minulle esittäneet, eh, tullaan viemään eteenpäin eh, omille viranomaisilleni ja hallituksellemme. Varmasti tiedämme, mitä nyt on tehtävä. Eh, pöydän äärelle tullaan pääsemään ja varmasti neuvottelupuitteet saadaan aikaan. Itse katsoisin, että tämä muodostaa hyvät puitteet ja tähän saakkahan ratkaisut aina tarvittaessa on löydetty ja uskon, että näin tulee käymään nytkin. No, leikki näkivätkö poliitikot tässä tulella vaiko eivät. En kommentoi sitä itse. Olen virkamies ja varmaan olen sitä jatkossakin, mutta tämäkin viesti viedään eteenpäin. Ja ilmeisesti eh, tämä kokous nauhoitetaan myös netin kautta, eikös näin ole? Ja täällä joku totesi, että olisimme toimineet muutoin kuin ystävällisesti. No, voin vain todeta teille oman näkemykseni asioista ja todeta, että me emme missään suhteessa pyrkisi toimimaan epäystävällisesti Eurooppaan päin. Eh, te ehkä tulkitsette asiat toisin, mutta emme ainakaan tietoisesti halua olla epäystävällisiä. Eh, tarkastellaanpa asiaa nyt sitten poliittisesti, taloudellisesti tai kauppaan nähden. Ja tämä pätee myöskin siihen, että on syntynyt vaikutelma, eh, että emme konsultoisi en missään tapauksessa halua kääntyä parlamentin jäsenen vastaan, mutta totean, että olen kovasti ainakin omaa aikaani käyttänyt konsultointikysymyksiin nimenomaan. Ja ymmärrämme sen merkityksen hyvin. Ja sitten tietyissä tapauksissa eh, asiasta ollaan eri mieltä. Totesitte, että eh, konsultaatiota ei olisi tehty riittävästi. No, ymmärrän argumenttinne kyllä. Ja sitten etaan liittyen pari kysymystä esitettiin. Lähden liikkeelle ensimmäisestä. Täällä kysyttiin, kuinka paljon me maksamme. Me emme maksa. Etäsopimuksen myötä puhutaan noin 1,8 eurosta eh, kaudella joka juuri päättyi. Ja se on jo sinällään kyllä Norjan osuus ja maksu Islannin ja Liechtensteinin lisäksi, kun puhutaan sosiaalisestakin koheesiosta, emme sinällään maksa etälle Tämä tässä on neuvottelupohja, jotta saataisiin kaikille samat lähtökohdat. Ja sitten tältä pohjalta tarjotaan taloudellisia mahdollisia 1,8 eh, nimenomaan tällä kaudella, eh, jotta erilaiset eh, sosiaaliset eroavaisuudet ja ongelmat saataisiin häilytettyä kun tarkastellaan kansallista lainsäädäntöä ja sitä, eh, miten paljon tämä eh, etan mukainen 10 000 eri lain, lainsäädäntö tähän vaikuttaa. No tähän minun on todettava, että itse en ole näitä laskelmia tehnyt, mutta muutama vuosi sitten esitettiin raportti, raportti, jossa arvioitiin, että voitaisiin ehkä puhua noin 70 prosentin suuruusluokasta. Ja joku sitten totesi, että tämä luku ei pidä paikkaansa, mutta tällä haluan vain sanoa teille sen, että meillä on sama sääntelypuitteisto palveluiden, pääoman, ihmisten ja tavaroiden osalta, eh, jota sovelletaan vuosien ajan ja joko nämä säännöt liittyvät suoraan silloin kun asetuksesta puhutaan tai epäsuorasti silloin kun puhutaan direktiiveistä ja muista säännöksistä pohjautuvat pitkälti siihen, mitä tapahtuu laajemmassa eurooppalaisessa puitteistossa. Tarkkoja lukuja minulla ei ole, mutta viittasin tässä kuitenkin lukuun, eh, joka eh, jossain esiin nousi. Ja totean, että sama sääntelypuitteisto eh, lakien ja asetusten myötä pätee myös meillä. Sitten pakotteet. Tämä on hankala laskelma, koska emme varsinaisesti tiedä. Alustuksessani jo totesin, että tiedämme kyllä, mikä oli vientimme e, taso e, kalastuksesta ja kalatuotteista puhuttaessa. Mutta kun tarkastellaan e, hyväksymiämme EU-pakotteita, jotka olemme ihan tarkalleen myöskin ottaneet käyttöön, niin Tällöin tietysti tarjontasektori on se, johon tämä kohdistuu enemmän. Mutta mistään lineaarisesta kehityksestä ei voida puhua, sillä tällöin tulisi huomioida monta eri elementtiä, yritykset, mitä ne voivat tehdä, mitä ne eivät tee ja niin edelleen. Eli emme voi, en voi Eh, esittää ihan selvää vastausta tähän kysymykseen, mutta kun EU-sanktioita eh, tarkastellaan, niin varsinaista tarkkaa laskelmaa on vaikea tehdä siksikin, että on tarkasteltava investointiilmapiiriä. Kokonaisuudessaan ei voida puhua pelkästään pakotteista ja niiden suorista vaikutuksista Ja tässä vaikutukset ovat sitten monen suuntaiset. Pyrin myös vastaamaan kysymykseen liittyen ympäristön. Se, mitä pohjoisilla alueilla tehdään öljyporauksiin liittyen, on toteutettu huomioiden ympäristöstandardit. Mikään muu ei saattaisi tulla kyseeseen. Mikä sitten on vaikutus nykyisellään, riippuen siitä, mihin venäläiset ovat halukkaita, mihin eivät. Tästä paljon riippuu. Ja e, kiitos siitä, että uskot, että minä voisin analysoida tätä kysymystä, mutta uskon, että joudumme tässä vaiheessa odottelemaan. Ja kun tarkastellaan tätä pohjoista strategista aluetta, toivottavasti asiat hoidetaan hyvin myöskin huomioiden tiukat ympäristöstandardit. Ihmisten vapaa liikkuvuus ja EFTA. Totta, Norja on EFTAn jäsen. Euroopan unioni on kasvanut ja EFTA sitten kutistunut. Omalla urallani oli ensiaskel se, että toimin Genevessä EFTA-sihteeristössä ja tuolloin Portugali oli muun muassa yksi jäsenistä. Tämä näin sivu huomiona. Mikä Norjassa ei kuitenkaan osoittaisi, eh, että menisimme samaan suuntaan kuin Sveitsi päinvastoin. Hallituksessa on todettu, että ihmisten vapaa liikkuvuus on avaintekijä ja piirre, kun puhutaan yhtenäismarkkinoista, joissa olemme täysin mukana ETA-sopimuksen myötä. Ja kun puhutaan kalataloustuotteista, nostin tämän asian esiin siksi, että totta kai haluamme helpottaa markkinoille pääsyämme tässä kysymyksessä ja suhtautumisella voi olla erilainen. Me tietysti kiinnitämme huomiota omiin intresseihin ja te sitten puolestanne omiinne. Mutta kun puhutaan kysymyksestä, Eh, joka ehkä johti tämän kokouksen järjestämiseen, niin eh, totean, että todellakin eh, sopimuksesta on neuvoteltu ja uusiin neuvotteluihin tullaan lähitulevaisuudessa menemään. Ja voidaan sanoa, että yhdestä tärkeästä asiasta neuvotteluihin on jo ryhdyttykin, eli nämä maantieteelliset indikaattorit. Ja kun kokonaiskuvaa tarkastellaan, on tärkeää, että yleensä lähdetään liikkeelle hyvin vakaalta, kattavalta pohjalta, jonka pohjalta pyritään ratkaisut löytämään. Ja tähän uskon ja luotan ja tältä pohjalta sanon nyt teille kiitokset. Kiitoksia kovasti lähettiläs myös Intavaliokunnan puolesta osallistumisestanne keskusteluun. Kiitos vastauksista. Kaupassa on paljon kyse vuoropuhelusta ja neuvotteluista totta kai, mutta tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa on kyse myös valiokuntamme toimivallasta, myös seurannassa. Me olemme järjestäytyneet hyvin näissä eri prosesseissa ja niiden seurannassa. Myös ajatellen neuvotteluja meidän suhteitamme ja me jatkamme seurantaa tiiviisti Norjankin kohdalla. Kiitoksia kovasti tiedon yleisyytenne. And, uh, uh, now... Ja nyt sitten, kollegat, seuraava kohta. Niin, kaksi seuraavaa kohtaa, jotka ovat yhteiskeskustelussa 12 ja 13. Kaksi ehdotusta kodifioida nykyisiä määräyksiä liittyen tiettyjen tuontimenettelyihin. Täällä on merkittäviä muutoksiakin. Ne ovat nyt uuden laaditun tekstin muodossa molemmat, ja se tietenkin rajoittaa meidän mahdollisuuksiamme tarkistaa erotuksia. Ensinnäkin 12, joka liittyy tiettyjen kolmansien maiden tekstilituontiin, silloin kun ei ole kyse kahden keskistä sopimuksista, pöytäkirjoista tai muista järjestelyistä tai muista unionin erityisistä tuontimenettelyistä. Ja sitten tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely on kohta 13, sekin uudelleen laadittu teksti. Ensin antaisin puheenvuoron komission oikeudelliselle yksikölle, joka voi esitellä nämä ehdotukset. Herra Luigi Chimanglia, yksikön päällikkö. Kansallisen kaupan pääosastossa, olkaa hyvä. Thank you. Good afternoon. Commission. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Komissio haluaisi tehdä erittäin lyhyen esityksen siitä, millä tavalla kodifioinnissa käytetään lainsäädäntöä ehdotuksia ja Olemme tietysti täällä paikalla vastataksemme kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joita saatatte tästä aiheesta esittää. Kuten tiedätte, Kodifiointi ja uudelleenlaadinta ovat kaksi aivan eri tekniikkaa, jota on käytetty laaja-alaisesti, jotta voitaisiin yksinkertaistaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Näiden kahden lainsäädäntötekniikan konkreettista käyttöä koskevat säännöt löytyvät kahdesta erillisestä toimintavälisemmistä sopimuksesta, yksi joka koskee kodifiointia ja toinen uudelleenlaadintaa. Haluaisin vain siteerata muutamaa aika tärkeää kohtaa näistä kahdesta toimintavälisestä sopimuksesta. Ensinnäkin tämä koskee määritelmää siitä, mistä kodipionissa on kysymys. Luen kohdasta yksi toimijoiden välisestä sopimuksesta. Kodifiointi tarkoittaa prosessia, jonka avulla kumotaan ne säännökset, jotka kodifioidaan ja korvataan ne yhdellä säännöksellä, joka ei sisällä mitään merkittävää muutosta noin edellisiin säännöksiin. Kuten näette tästä ensimmäisestä kohdasta, kodifioinnin selkeä mm, piirre on se, että siitä puuttuvat täysin merkittävät muutokset suhteessa olemassa olevaan lainsäädäntöön as regards codification, which is also repeated in a couple. Tämä on erittäin tärkeä kohta ja se toistuu myös muutamassa muussa kohdassa toimielinten välistä sopimusta. Kohdat kolme. Komissio ei kodifiointiehdotuksissaan tee mitään muu, mittavia muutoksia kohtiin, jotka kodifioidaan. Ja kohta kuusi sopimuksessa komission ehdotuksen tarkoitus Eli suoraviivainen olemassa olevan tekstin kodifiointi muodostaa juridisen rajan, joka estää merkittäviä muutoksia neuvoston tai parlamentin toimesta. Ja toinen tärkeä osio kodifiointityötä koskee sitä, että unionin tavanomainen lainsäädäntöprosessi tulee täysin noudatetuksi. Kun verrataan sitä sellaiseen kodifiointiin, jossa merkittävät siis sisältöön liittyvät muutokset ovat täysin poissa, niin uudelleenlaadinta mahdollistaa sen, että voidaan myös ottaa mukaan te- tiettyjä sisältömuutoksia suhteessa olemassa olevaan juridiseen tekstiin. Taas siteeraisin kohdasta. Uudelleenlaadinta toimintavälistä sopimuksista, josta löytyy tämä määritelmä – Periaatteessa uudelleenlaadinnassa on kysymys uuden lainsäädännöllisen osion hyväksymisestä, joka yhdessä tekstissä sisältää sekä nämä sisältöön liittyvät muutokset, joita on tehty aiempaan lainsäädäntöehdotukseen, ja tuon lainsäädännön muuttumattomat osiot jälleen kuten kodifioinnissakin, tämä uusi lainsäädäntö korvaa ja kumoaa aiemman. Eli tässä tapauksessa unionin tavallista lainsäädäntömenettelyä noudatetaan täysin. Tämä on siis kovin lyhyt esitys, joka koskee näitä kahta eri tekniikkaa, kodifiointia ja uudelleenlaajentaa, mutta luonnollisesti olemme käytettävissä ne, jos yksityiskohtaisempia kysymyksiä mahdollisesti esitetään. Kun sitten puhutaan ehdotuksista, joita on tarkoitus laatia uudelleen, komission ehdotuksia viime kesältä. Niin silloin toimitaan niin sanotun kauppa-omnibusin puitteissa. Tämän vuoden alusta kaksi asetusta 37 ja 38 vuodelta 2014 hyväksyttiin ja julkaistiin virallisessa lehdessä. Silloin kun nuo kaksi asetusta hyväksyttiin, komissio sitoutui kodifioimaan kaikki ne lainsäädännön osat, joihin nuo kaksi asetusta vaikuttivat. Muutettujen lainsäädännön kohtien kokonaismäärä johon 37-38 vaikuttavat, on noin 26. Niiden enemmistössä komissio kykeni esittämään parlamentille ja neuvostolle joko kodifiointi- tai uudelleenlaadintaehdotukset. Enemmistö näistä eh, ehdotuksista kodifioidaan suoraan. Muutamassa kohdin kuitenkin kävi selväksi, että tiettyjä hienoisia muutoksia vaaditaan. Ja tästä syystä nämä kaksi ehdotusta, joita tänä iltapäivänä tutkitaan, on esitetty uudelle laadittuna ehdotuksina, koska ne eivät yksinkertaisesti pelkästään sisällä puhdasta kodifiointia, vaan ne sisältävät myös muutamia pieniä muutoksia näihin ehdotuksiin. Tämä on yksityiskohtaisemmin selvitetty selitysmuistiossa, jotka on liitetty näihin ehdotuksiin kohdassa neljä, jossa selvitetään siis sitä, että työ aloitettiin puhtana kodifiointityönä mutta sitten osoittautui tarpeelliseksi ottaa mukaan myös tiettyjä pieniä muutoksia. Tämä ilmoitettiin jo aiemmin, joten muutoksia voidaan pitää hyvin yksinkertaisina. Pienimuotoisia sisältöön liittyviä muutoksia, sellaisia, joita usein pidämme puhtaasti teknisinä muutoksina, jotka täytyy ottaa mukaan ja näin. Tekstejä pidettiin yksinkertaisena kodinfiointina, mutta luonnollisestikin se sisältää myös nämä pienet muutokset. Kiitos. Thank you very much. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä selvityksestä. Eli nyt ole ihan väärässä, niin tämä on ensi kerta, kun kansallisen kaupan valiokunta käsittelee uuden laadinta menettelyä. Nyt kun kuulimme alustuksen komission puolelta, niin antaisin puheenvuoron meidän esittelijällemme Jaroslav USA kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Näin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyysin tätä keskustelua ennen kuin esittelen mietintöluonnoksen, niin että saa vähän tuntuma siitä, mitä poliittiset ryhmät aikovat tämän kanssa tehdä. Nämä kaksi ehdotusta, kuten kuultiin, kodifioisivat nykyisiä asetuksia, ja niitä on tarkistettu usean otteeseen jo, eli niiden konsolidointi ovat käyttäjäystävällisempiä. Tämän lisäksi, koska ehdotuksissa on myös joitakin sisällöllisiä muutoksia, niin komissio sitten uudelleen laadittuna tekstinä, kuten totesitte puheenjohtaja, niin tämä menettely rajoittaa vähän meidän toimivaltaamme lainsäätäjänä muuttaa ehdotuksia. Ja kuten näettekin näistä sisältömuutoksista komission muutoksen jäljiltä, niin ne ovat tässä ehdotuksessa harmalla merkitty. Tämä on nyt ensimmäinen kerta Lissabonin sopimuksen voimaan tultua, että me käsittelemme valiokunnassa toimivaltaisena valiokuntana uudella laadintaa. Eli muutama sana menettelystä todellakin tavanomainen lainsäädäntömenettely. Kuitenkin omine erityismääräyksineen tarkistusten osalta. Periaatteessa tarkistuksia voidaan hyväksyä vain harmaalla merkittyyn muutettuun tekstiin, mutta meidän säännöllämme voidaan vielä muuttaa muutakin osaa ehdotuksessa. Nimittäin, jos välittömästi ilmoitamme aikomuksestamme, tältä osin neuvostolle ja komissiolle. Toinen erityispiirre uuden laadinnassa on se, että kolmen toimielimen on tarkistettava ne, ne neuvosto ja komissio. Oikeudellisen yksikötkin kustakin toimielimestä tarkastaisivat tämän, kuten meidän jurivaliokuntamme. Itse asiassa Täytyy kummankin kohdalla selvitä se, että komissio on rajoittautunut tekemään vain ehdotuksiksi muutoksiksi vain harmalla alueella. Oikeuden yksikkö joutuu tämän vahvistamaan. Sen jälkeen se menee juurivaliokuntaan, joka tekee samanlaisen operaation. Minulle on kerrottu, että juurivaliokunnan pitäisi hyväksyä oma lausuntonsa ensi viikolla. Olen ymmärtänyt myös, että jäsenvaltioiden puolella ollaan valmiita hyväksymään komission ehdotus sellaisenaan. Lopuksi toteaisin, että ehdotukset ovat mukana myös luettelossa hankkeista, jotka on sopeutettu uuteen tilanteeseen, kun meillä olisi sellainen jäljiltä delegoidut säädökset ja täytäntöpanosäädökset käytössä. Ne ovat osa Omnibus ykköstä ja kakkosta. Myös olleet neuvottelussa, eli tämä on se menettely. Se on menettely. Mitä sitten tulee itse ehdotusten sisältöön, eli harmaaseen osaan ehdotuksissa, on lähinnä kyse teknisistä oikaisuista, virheistä, joita havaittiin ennen kaikkea yleisemmässä asetuksessa, joka liittyy tekstiilituontiin Lähinnä on kyse siitä, että tietyt maat otetaan, Armenia, Venäjä, Atsubistan, Romania näistä liitteistä, koska nyt näistä maista on tullut VTOn jäseniä. Näin nyt katetaan pienintä määrä maita, Azerbaidžan, valko venäjä Kazakstan ja Pohjois-Korea, Turkmenistan ja Uzbekistan. Sitten mitä tulee tähän tiedotukseen, niin aikaisemmin käytettiin 23 artiklamenettelyä, nyt sen sijaan on käytössä päätös tarkastelun menettelyssä Omnibus 1 pohjalta. Kuten varmasti kaikki tiedättekin, tekstiiliala on kovin arka ala EU-ssa. Ainoat maat tällä haavaa EU-ssa, jotka tuovat tekstiilejä, siis jotka eivät ole mukana kahdenkeskisissä sopimuksissa, pöytäkirjoissa tai muissa järjestelyissä, tai jos on muita erityisiä tuontimenettelymääräyksiä, GSP, EBA mukaan lukien, niin valko ja pohjois korvat ainoat maat. Eli asetus määrää määrälliset rajat tieskelituotteiden tuonnille noista maista. Sen jälkeen voidaan harjoittaa unionissa valvontaa ja päättää turvalausekkeista. Lisäksi asetus antaa mahdollisuuden valvonnalle ja suojatoimille silloinkin, kun tekstiilituotteiden tuonti tulee jostain muusta kolmannesta maasta jos on vaarana, että se aiheuttaa merkittävää vahinkoa eurooppalaiselle tuotannolle. Eli tämän verran mä halusin tästä sanoa ja nyt mielelläni kuuntelisin teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti. Ja nyt varjosittelijakierros SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Grazie, eh, Kiitos, kiitokset esittelijälle tästä kattavasta alustuksesta teknisesti tarkastella myöskin mitä sisältöön tulee. Tämänhetkinen kantamme on sellainen, että voimme esittää tukemme komissiolle ja teknisesti tarkastellen voimme hyväksyä ja tukea tätä kantaa, joka pyrkii siis päivittämään ja yksinkertaistamaan tätä mm, sääntelyä kokonaisuudessaan. Kun asiaa sitten sisällöllisesti tarkastellaan, voidaan todeta, että kyseeseen tulevat pitkälti tekniset seikat ja sinällään me emme vastusta, koska tässä todellakin vain päivitetään ja korjataan jo olemassa olevaa. Lähdetään liikkeelle eh, johdonmukaisesta lähestymistavasta huomioiden eh, ne neuvottelumaat, jotka ovat edenneet jo hieman pidemmälle. Eli näin sisällöllisestikin tarkastellen katsoisimme, että tämä kanta voidaan hyväksyä tässä vaiheessa. Toivomme kuitenkin, että olisi mahdollista saada lausunto oikeudelliselta yksiköltä ja nähtäväksi jää sitten eh, sen jälkeen se, miten tässä asiassa edetään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten konservatiivit, Rova McClarkin. Varjoesittelijää ei ole meille kerrottu. So, if it's, uh, if it's not the case... Eli jos ei ketään ole, Alde sitten, Rova Shake. You have the floor. Thank you, Chair. Uh, I'll also be very... Kiitoksia. Minäkin puhun hyvin lyhyesti. Nämä asiat ovat kovin teknisiä. Me Kannatamme tätä uudelleenlaadinta ehdotusta. On tärkeää, että lainsäädäntömme on selkeä, avointa ja varmistaa lainsäädännön varmuuden. Ja siitä syystä tämä kaikki on tarpeen. Me lisäksi kannatamme muutosta artikla 23 alakohta 18, joka mahdollistaa sen, että käyttämättömät maahantuontiluvat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Se vähentää taakkaa ja hallinnoista taakkaa tällä alalla tässä vaiheessa. Emme aio esittää mitään tarkistuksia ja toivomme, että asia hyväksytään mahdollisimman nopeasti. So, uh, Hyvä. Eli sitten ECR Lunds uudelleen. Uh, new in the parliament. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä olen uusi täällä parlamentissa. Tämä on ensimmäinen viikko ja nyt vasta sain tietääkin, mikä tällainen yhteinen keskustelu on. Mm, odotan illalla saavan tehdä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa seuraavien vuosien aikana ja kun olen tarkastellut tätä ehdotusta, niin kyseessä on todellakin teknisiä muutoksia säännöksiin ja tekninen sisältö. Kysymys on avoimuudesta ja tämän lisäksi, koska olen vielä uusi, niin minulla on monia käytännönläheisiä kysymyksiä. Minusta vaikuttaa, tai nämä ovat siis ensi ajatuksiani tästä asiasta, mitkä ovat ne tuotteet niiden maiden kanssa, joiden kanssa käymme, käyttää, käymme kauppaa. Ja mit, mistä määristä tässä on kysymys, kuten esimerkiksi Pohjois-Korean tässä luettelossa. Tiedän, että tekstilikauppaa käydään, mutta muut tuotteet esimerkiksi muissa kohdin ehkäpä komissio voi tarjota meille vastauksen. Ja toinen kysymys on se, että mm, se on tärkeä asia, onko mahdollista saada yleisnäkemys viime vuosien tiettyjen jäsenvaltioiden valvontasäännöksistä ähm, ja niitä, mihin ovat ryhtyneet. Äh, tämä on tällainen oikeastaan faktoihin liittyvä kysymys. Haluaisin tietää, että millä tavalla näitä on kunnolla äh, täytäntöönpantu. Uh, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Gue en näe kollega Scholzia, ei siis ketään. Sitten vihreät, sama kysymys. Der Rapporteur ist leider nicht da, <clears throat> aber ich glaube, die Uskoisin, että tässä tärkeimmät seikat on jo tuotu esiin. Itse pitäisin tärkeänä sitä, että selvitettäisiin se, eh, minkä tyyppisistä eh, määristä, mistä volyymista tässä kaiken kaikkiaan on kyse. No, Kiitos kovasti Budjetti ja sitten EFDD ei siis, kiitos. Niinpä vielä kysy muilta kollegoilta, valiokunnan jäseniltä, haluaako joku sanoa jotain, esittää kysymyksiä. Okei, okay, if it's not... okay, jos ei, niin sitten uudestaan komission pakeille. Tuli jotain kysymyksiäkin puheenvuorossa. Nyt innokkaina haluamme kuulla vastauksia, jos on. Olkaa hyvä, komissio. seems... Vaikuttaa siltä, että tämä ei ollut kauhean onnekas päivä Euroopan komission kannalta, ainakaan kysymyksiin vastatessa. Muistan, että aamupäivällä oli vähän sama juttu. Eli ystävällisesti pyytäisin, onko joku nyt valmis vastaamaan kysymyksiin, joita jäsenet esittivät. Because if... Nimittäin, jos ei nyt, niin se olisi vähän ongelmallista. Okei. Uh, uh, uh, okay, uh... Selvä. Varmasti tässä täytyy nyt käytyä esittelijän puoleen, herra Wesson puoleen. Te saatte puheenvuoron. Voitte esittää loppukommentit. Esitteli, olkaa hyvä. This, uh, one of these, uh, involves the, the textile products, obviously. Niin, yksi tästä ehdotuksesta koskee tekstiilituotteita tietysti. Mutta se syy, miksi halusin keskustella tästä aiheesta, oli se, että halusin saada jonkun verran näkemyksen siitä, mitä tehdään merkittäviä muutoksia tähän ehdotukseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että se, mikä tästä komissiolta tuli on hyvä ja ehkä paras tapa edetä on jättää asiat sellaisekseen. Thank you. Kiitos. Kiitos kovasti. Nyt vaikuttaa sieltä, että nyt jonkinlainen yhteisymmärrys on kehkeytynyt komission puolella. Haluaako joku ehkä nyt jotain sanoa? Tämä on viimeinen kerta, kun minä kysyn. Hello, this is Mariana Ignatescu from the... Mariana Ignatescu kauppapääosaston oikeudellisesta yksiköstä. Koordinoimme tätä kodifiointiehdotusta, uudelleenlaadintaehdotusta yhdessä. Esittäisin kaksi kysytys, kysymystä. Hieman epäselväksi on jäänyt se, haluatteko meiltä kokonaisarvion äh, valvontamenettelyistä tekstiiliohjelmien osalta vai tästä suojelumenettelystä. Kuitenkaan emme vielä ole valmistautuneet esittämään vastausta tähän kysymykseen, mutta jos haluatte nämä tiedot, voitte ne myöhemmässä vaiheessa saada. Voimme ne teille lähettää. Uh, so please, uh, build up. Hyvä. Eli olette yhteydessä ja saatte vastauksen. Ja sen, että mielestäni on erittäin tärkeää, että valiokunnan jäsenillä on tietoa, jos sitä ovat penänneet in the council are making? Uh, I'm, uh, I'm uh, uh, informed by the... Tässä sihteeristö totesi minulle, että me haluaisimme tietää, tai valiokunta olisi kiinnostunut tietämään, onko neuvostolla mitään suunnitelmia näissä kahdessa hankkeessa tehdä jotain muutoksia kodifiointiin. Sehän on mahdollista, kuten täällä kuultiin aiemmin. Haluaisin siis tietää, onko neuvosto valmis kommentoimaan tässä vaiheessa. It is not the... Ei ilmeisesti. Ei, jatketaan sitten keskustelua. Ja sitten seuraavat vaiheet tässä. Ai, anteeksi, olkaa hyvä. Thank you. Uh, just very shortly. Ihan lyhyesti. Kyllä meillä on tietoja, mitä tulee neuvoston kantaan. Jokunen aika sitten pidettiin kokous neuvoston työryhmä kokoontui ja siellä tarkasteltiin nimenomaan kodifiointikysymyksiä. Kaikki kodifiointiehdotukset tuotiin esiin ja hyväksyttiin kyseisessä kokouksessa. Tämän lisäksi työryhmätasolla kokoonnuttiin myöskin tarkastelemaan kansainväliseen kauppaan liittyviä kysymyksiä. Ja kokouksissa edistyttiin hyvin niiden kysymysten osalta, jotka olivat käsittelyssä. Ja jos nyt oikein muistan, jonkin verran tai jonkinasteiseen sopuun jo päästiin tuolloin. Eli voitaneen ajatella, että melko pian neuvostotasolla neuvostotyöryhmässä asiasta sopu saadaan aikaan. Today indeed seems to be. Todellakin vaikuttaa olevan vaikea päivä. Ajatellen tätä toimintavälistä yhteistyötä. No kiitos kuitenkin. Nyt joudun päättämään tämän kohdan käsittelyn ja menen seur- kerron seuraavasta vaiheesta, mitä tulee alustavan aikatauluun. Esittelijän ehdotuksena mietintöluonnosta tarkastellaan valiokunnan kokouksessa joulukuun 3. ja 4. päivä äänestys toimitetaan, tai se riippuu tietenkin siitä, hyväksytäänkö tämä jurivaliokunnassa. Jos näin käy, voimme 3. ja 4. päivä joulukuuta siis mietintöluonnosta tarkastella ja määräaika tarkistuksen jättämiselle on 8. päivä joulukuuta puolilta päivin. Äänestys toimitetaan 21. tammikuuta ja täysistunnossa äänestys toimitetaan helmikuisessa täysistunnossa, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Kiitoksia kovasti. Seuraava kohta, kohta 14 tämän päivän esityslistassa on komission delegoitu asetus, joka muuttaa kolmosliitettä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa, jossa noudatetaan yleistä tuletusjärjestelmää. Tämä on keskustelu Filippiineistä. Näin muistuttaa sen 19. päivä elokuuta kuluvaa vuotta komissio hyväksyi delegoinnissa asetuksen, jolla annettaisiin GSP Plus-asema Filippiineille. Tämä on kannustin, jotta saadaan aika kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa. Lisäksi siellä on lisää tullietuuksia tarjolla näille kehittyville maille, jotka noudattavat 27 yleissopimusta. Sitten viime uudistuksen Filippiinitkin pystyvät jättämään hakemuksen saadakseen GSP Plus-aseman. Näin he tekivätkin tämän vuoden helmikuussa. Jos tämä myönnetään heille, Filippiinit olisi 14 maa, joka saisi nauttia GSP-asemasta. Parlamentin neuvosto ovat saaneet kuusi, kaksi kuukautta aikaa vastustaa, plus kolme kuukautta, jos haluavat jatkaa tätä. Poliittiset ryhmät ja koordinaattori tässä valiokunnassa päättivät järjestää tämän jatkon joulukuun asti, jotta jäsenet saavat kaikki riittävät tiedot arvioidakseen tätä. Nyt meillä on keskustelu komission ja Filippiinien lähettilään kanssa. Tervetuloa muuten. Näin jäsenet voivat tehdä valistuneen arvioinnin. Herra Alan Kadek on parlamentin kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja, joka hänkin osallistuu keskusteluun. Sen jälkeen valiokunnan jäsenillä on aikaa 10. marraskuuta esittää vastustavansa delegoitu asetusta, jolla annetaan GSP plus-asema Filippiineille. Nyt annan puheenvuoron Euroopan komissiolle. Kiitos thank ja uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta keskustella GSP Plus-asiasta. Muutama sananen tähän alkuun. Jäsenet, joille tämä ei ole täysin tuttu asia, kerron hieman mistä on kyse tästä, tässä kysymyksessä. Tämähän on kannustin ja hyvä hallinto ja kestäväpohjainen kehitys on tässä taustalla ja tämä hakemusten pohjalta voidaan myöntää sellaisille maille, jotka haluavat sitoutua eh, ratifioimaan ja täytäntöön panemaan 27 kansainvälistä sopimukset, jotka kattavat monia kysymyksiä työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön liittyen, korruption liittyen ja huumeiden vastaiseen taisteluun liittyen. Tämä on kannustin, eli kannustin vaikuttimista on kyse ja tarkoitus on auttaa kyseisiä maita parempaan täytäntöönpanoon. Mistään palkkiomenettelystä ei ole kyse silloin, jos maassa sopimukset jo hyvin hoidetaan Norjaan. Silloinhan rajoituttaisiin mahdollisesti vain Norjaan ja Sveitsiin, jos näin olisi. Lähdetään liikkeelle kriteereistä, jotka asetus esittää, jos maa on halukas tulemaan mukaan. Ja asiat on esitetty selkeästi asetuksen artiklassa 9. Ja näitä kriteereitä on 13 tapauksessa sovellettu jo. Ja valiokunta viime vuonna asiasta keskusteli maan osalta, joka on nyt tässä järjestelyssä mukana. Ja muistuttaisin vielä siitä, että kriteereitä on sovellettava objektiivisesti, ei syrjivällä tavalla. Filippiinit on nyt jättänyt hakemuksensa aikaisemmin tänä vuonna. Sitä on tarkasteltu ja on katsottu, että hakukriteerit täyttyvät ja 19. päivä elokuuta päätettiin esittää Filippiinien delfiinien mukaan ottamista tähän järjestelmään. Ensimmäinen kriteeri, ja se on ainoa taloudellinen kriteeri, liittyy tähän haavoittuvuuteen ja se liittyy viennin tai tuonnin osuuteen EU-sta. Ja sitten 27 yleissopimusta ja niiden ratifiointi. Se on toinen kriteeri ja tässä tarkastellaan sitä, miten on menetelty näiden sopimusten osalta ja aina on määritelty se kansainvälinen taho, joka voidaan näiden sopimusten pohjalta puhua. Ja katsotaan, että mitään huomattavaa hankaluutta ei ole ollut täytäntömanon liittyen. Ja maa ei ole saanut estää varamaa, joka olisi jollain tavalla sopimuksen vastainen. Ja tämän lisäksi komissiolle tulee esittää mm, tietty sitoumus. Ja tämä on ehkä tärkein seikka tässä yhteydessä, sillä se on suorassa yhteydessä siihen, siihen, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun maalle GSP Plus eh, status eh, myönnetään. Tällöinhän neuvosto ja parlamentti antavat meille mandaatin valvoa tarkasti sitä, mitä kyseisessä maassa tapahtuu sopimusten, yleissopimusten täytäntöönpanon osalta ja eh, näiden maiden on sitouduttava eh, tekemään kanssamme yhteistyötä ja yhteistyötä näiden kansainvälisten tahojen kanssa. Niiden on hyväksyttävä tämä valvonta ja esitettävä meille tarvittavat tiedot, jonka pohjalta voimme tilannearviot toteuttaa. Tilannearviot on tehtävä siksi, että meidän on laadittava eh, neuvostolle kahden vuoden välein raportti ja ensi vuoden lopussa tulee ensimmäinen tällainen. Ja valiokunnan tuella viime vuonna kehiteltiin valvontajärjestelmä, joka pohjautuu kahteen pilariin. Ensimmäinen pilari luettelee eh, asiakirjat esitys, eh, joka luetteloi eh, mahdolliset puutteet ja yleissopimukset, jotka maan on huomioitava. Tämä luettelo on laadittu ja edunsaajille se on lähetetty ja jäädään odottamaan vastauksia siitä, miten nämä ongelmakohdat aiotaan hoitaa. Ja sitten GSP plus vuoropuhelu, toinen pilari, eli emme jää vain odottelemaan, e, miten tilanne kehittyy, vaan pyrimme hyödyntämään olemassa olevat kanavat, esimerkiksi kauppakomitean ihmisoikeusvuoropuhelu saattaa tulla kyseeseen myöskin. Ja näiden 13 muun maan kanssa näin on tehty Guatemalan, Pakistanin, Perun, Georgian, Armenian ja niin edelleen kanssa. Näin on jo menetelty. Eli uutuutena tässä järjestelyssä ei niinkään ole eh, hakukriteereiden käyttö. Se on melko selkeä asia ja ehkä kriteerit helposti täyttyvätkin, mutta tämä valvontapuoli, eh, mukaan tulevan maan eh, seurantapuoli on tämä uutuus ja siihen on nyt puututtu ja on pyritty paremmin arvioimaan kehitystä tietyn ajan kuluessa. Kun esimerkiksi katsoo tätä Skokats-asiakirjaa, niin siinä on pitkä luettelo eh, puutteista kysymyksistä. Eh, jotkut ne ovat hankalaakin luettavaa, mutta mitään ihmeratkaisuja varmaankaan niidenkään osalta ihan lyhyellä aikataululla ei voi odottaa. Ajatus vain on ähm, pyrkiä siihen, että pidemmällä aikavälillä kehitystä tapahtuu. Ja sitten valvontapuoli, toinen pilari, äh, sääntömääräiset kokoukset, äh, työryhmät muun muassa, ja sitten yhteistyö myöskin Intavaliokunnan kanssa. Ja voin ilolla havaita sen, että uusi temaattinen ryhmä on perustettu, GSP-valvontaryhmä, ja ilolla odotamme yhteistyötä tämän ryhmän kanssa, kun asetusta täytäntöön pannaan. Päätän oman puheenvuoroni tähän, mutta vielä mainitsisin sen, että keskustelun lopussa lyhyesti mielellään vielä kommentoisin erästä tähän asiaan liittyvään seik- tärkeään seikkaan, eli siihen, kuinka Kenia, Kenia mahdollisesti voidaan ottaa mukaan. Kiitoksia kovasti. Me tarvitsemme todellakin taustatietoja delegoidun asetuksen osalta myös Kenian liittymisen tiimoilta, mutta nyt mm, kävisin keskustelua Filippiinien kanssa. Meillä on Filippiinien lähettiläs täällä läsnä valiokunnan kokouksessa rouva Vittoria Pataklan. Tervetuloa. Teidän yläisyytenne, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä kiitän valiokunnan jäseniä puolestaan tästä tilaisuudesta kertoa meidän näkemyksiämme asiasta. Mielestäni komissio alustuksessaan sanoi melkein kaiken ja ottaisin sieltä yhden virkkeen että siinäpä se. Olemme kiitollisia tilaisuudesta kuitenkin, kuten totesin, kertoa ajatuksistamme ja tarjoa myös tietoa, jota ehkä jäsenet toivovat saavansa. Ehkä voin aloittaa vähän henkilökohtaisemmin. Minä olen ollut pitkään näitä asioita GSP parissa Filippiineillä ja Genevessäkin urani alussa. Ja en tajunnut, että urani, kun on jo melkein päättymässä, no ehkä muutama vuosi vielä jäljellä, niin puhuen jälleen GSPstä, mutta nyt se onkin GSP Plus. Kun alun perin tästä kuulin ja näistä kriteereistä, niin mitä ajat ovat muuttuneet? Onko se nyt ehdollista ja vielä etuuskohtelua? Sen pitäisi olla kaikkein suurimpia saavutuksia etelän ja pohjoisen välissä ja niin päin pois. Mutta ajat ovat muuttuneet vuosien saatossa. Virtaviivaistaminen, ihmisoikeuskysymykset ja niin päin pois, kestävän kehityksen edistäminen, luonnonsuojelu ja niin päin pois ovat nyt tulleet osaksi kaikkia tekemisiämme suhteissamme. Niinpä me olemme kiitollisia. Todella haimme GSP Plus asemaa, olemme kiitollisia komissiolle ja myös neuvostollekin, että viime kuukausien aikana hakemuksemme on vaikuttanut olevan kunnossa. Minä olen aika toivekkain mielin, että kun tässä tietoa on vaihdettu ja keskusteltu, niin varmasti Euroopan parlamentin jäsenetkin toivottavat hyvää joulua meille tämän myötä. Eli voidaan tämän kanssa käynnistää tammikuussa GSP Plus on erittäin tärkeä Filippiineille. Me edelleen tarvitsemme sitä. Me olemme GSPstä saaneet nauttia vuosien aikana jo ja aika tyytyväisiä olet siihen, mutta me olemme vielä edelleen maa, jonka on monipuolisettava vientiään me tarvitsemme enemmän investointeja, meidän täytyy olla kilpailukykyisempi, koska osallistavan kasvun, kasvu ja kehitys on vähän vielä jäljessä meillä. Siksi me kovasti innolla odotamme GSP Plus-asemaa teollisuudessa, kalastuksessa ja muillakin aloilla, jotka tästä nauttimaan pääsevät. Kun ajatellaan, mikä tällä vaikutuksena sitten on ja kun, kuinka paljon ihmisiä asuu maaseutualueella, siellä suurin osa asuu nimittäin, sitä paitsi siellä köyhyys on edelleen valtava haaste. Niin siksi me olemme sitä mieltä, että tämä kannustinjärjestelmä, kun tästä nyt kutsutaan, saisi aika muutosta filippiniläisten parissa. Jos ajatellaan laajempia puitteita, kun tässä Norjan kollega vähän maalaili myös, niin Filippiinit juhlii 50 vuoden juhlapäivää suhteissamme. Viimeisen kuukauden olenkin vierailut eri toimielimissä paljon. Olen pystynyt käymään hyvin suhteitamme. EU on kaikkein suurin sijoittaja meillä. EU on tärkein kehitysyhteistyökumppanimme myös. Teemme valtavasti yhteistyötä turvallisuus- ja poliittisissa kysymyksissä myös ajatellen rauhanprosessihankkeita. Siitä olemme aina olleet kiitollisia. Siksi, jos vielä palaan GSP plussaan, niin olen kyllä tietoinen, että on myös sen sivustoilla aiheita, kriteereitä, joissa ehkä pärjäämme, kun olen tästä keskustellut aika monen teidän kanssanne. Kiitos muuten vain näistä mahdollisuuksista, joita minäkin olen saanut osakseni käydäkseni keskustelua näistä asioista. Ja toivottavasti jatkossakin näitä mahdollisuuksia tulee. Olen 751 kirjoittanut ja saanut suuremmoisia vastauksiakin, hyviä kysymyksiäkin toki. Odotan nyt mielenkiinnolla keskustelua täällä, täällä nyt ja tulevina viikkoina. Varmasti saamme hyvän joululahjan. Kiitos. Ambassador, thank you. Kiitos lähettiläs kommenteistanne. tästä toiveikkaasta ja iloisesta tavasta esittää kommentteja. Aiheella on valtavan suuri vaikutuksia meidän kalatalousvaliokuntamme työhön. Siksi meillä on Kalatalon valtuuskunnan puheenjohtajakin paikalla. Tervetuloa ja herra Alain Kadek, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. D'abord, euh, merci de me Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että otitte minut vastaan täällä valiokunnassa ja puhun teille kalavaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Ja kerron teille siitä yksimielisyydestä, joka kalavaliokunnassa on vallalla. Itse asiassa juuri toimistossani tapasin korkea-arvoisen Filippiinien suurlähettilään ja kerron teille sen, mitä jo sanoin hänelle. 10.6. Komissio, Euroopan komissio pääosastamme kautta osoitti keltaista korttia Filippiinille. toteten, että se ei noudata niitä säännöksiä, jotka koskevat laitonta kalastusta. Ja äh, kauppapääosaston avulla otimme esille sen, että haluamme käyttää tätä GSP Plus-järjestelmää Filippinen kanssa. Filippiläiset tuotteet, kalataloustuotteet voisivat näin päästä Euroopan markkinoilla nolla äh, tarifein. GSP Plus on poikkeus. Poikkeus vto niin se mahdollistaa nolla tariffit kaikille kyseisille tuotteille – ja totean uudelleen sen tässä, se kysymys on myös siis Filippiinistä kalatuotteista. Kalavaliokunnan koordinaattorit halusivat vastustaa tätä delegoitua säännöstä seuraavaksi esittelemästäni syystä. Valiokunta soitti hälytyskelloja ja osoitti keltaista korttia Filippiineille koska se on huolestunut lainsäädännön noudattamisesta, valvonnasta ja toteaa, siis valiokunta, että ei osata todistaa sitä, etteivätkö filipinläiset tuotteet Ja jos me hyväksymme nämä delegoidut säännökset, silloin me emme kykene jäljittämään niitä Filippiineiltä tulleita tuotteita, ne kuitenkin kilpailevat eurooppalaisten tuotteiden kanssa, koska niillä on äh, nollatariffi. Me emme tätä epäoikeudenmukaista kilpailua voi hyväksyä. Euroopan parlamentin 19, 17, 11 tehdyssä päätöslauselmassaan on kieltänyt näiden kalatuotteiden pääsyn markkinoillemme ja on vaatinut sitä, että otettaisiin käyttöön nämä liskalastustuotteet. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy GSP Plusan Filippiinien kohdalta tänä päivänä tai huomenna, miksi ei, en minä mitenkään vastusta mitään Filippiinien kanssa tehtävää sopimusta, eikä me aikutammekaan, mutta tämänhetkisessä olosuhteissa meidän täytyy ehdottomasti toimia täysin kuin mitä to- tässä liskalastuksen vastaisessa toiminnassa on ehdotettu. Meillä on vastuumme ja Euroopan unioni silloin laittaisi markkinoille suosituimuushintaan tällaisia laittomia tuotteita. GPS-järjestelmään liittyminen, GSP Plus-järjestelmään liittyminen, jos Filippinen siihen eh, liittyisi, merkitsee sitä, että epäoikeudenmukainen kilpailu kohtaa silloin eurooppalaisia tuottajia. Filippiinit on jo nyt toiseksi suurin unionin ulkopuolinen tonnikalasäilykkeiden tuottaja. 44 miljoonaa tonnia vuosittain. Tämä tilanne on täysin sietämätön. Ja olemme ilmaiset, että syrjimättömyyssyistä ei voida poissulkea näitä tuotteita GSP Plus-järjestelmästä. Ratkaisua tässä suhteessa ei ole, siis komissio on tämän vahvistanut. Parlamentin kalavaliokunta toivoo voimakkaasti saavansa komission toimintasuunnitelman tulokset tässä suhteessa ennen kuin se ottaa kantaa GSP Plusan liittymiseen tästä syystä. Se pyytää teidän valiokunnaltanne, että vastuttaisitte tämän delegoidun säännöksen hyväksymistä. Valitettavasti meillä on tässä aikatauluongelma. Se, että vastustetaan tätä delegoitua säännöstä on 10.11. Jos vastustetaan sitä täysistunnossa, niin se on 10.12. Eli toimintasuunnitelman tulokset saadaan tietoon kaikkein tämän ensi vuoden alussa komissiotusta voi tämä vahvistaa. Euroopan komissio arvioi, että meidän täytyy erottaa GSP Plusaan liittyminen ja liskalastuksen torjuminen toisistaan. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, näin meillä on vaarana se, että markkinoille tulee muutaman kuukauden ajan tai jopa pitempään laittomasta kalastuksesta peräisin olevia tuotteita. Tässä, hyvät kollegat, näette, että meidän täytyy varmistaa Euroopan unionin politiikan johdonmukaisuus, kauppapolitiikan, kehityspolitiikan, kalastuspolitiikan. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Emme voi koko ajan sanoa jotain ristiriitaisia ristiriitaisuuksia. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta Euroopan unionin kalastuksen ja kalastuspolitiikan välillä. Muistutan muuten siitä, että kalastuspolitiikka on hyvin usein ollut tällainen muuttuja yleisestikin ottaen kauppapolitiikassa. Tämä delegoidun säännöksen hyväksyminen minun mielestäni merkitsisi sitä, että silmät sidottuna äänestettäisiin henkilö, henkilöä, jonka vaaliohjelmaa ei tunne ollenkaan. Se olisi ihan sokkona tehty päätös. Eikö olisi siitä mm, mielessä paljon järkevämpää Euroopan unionin intressien mukaisesti muokata tätä aikataulua niin, että voitaisiin ensin puuttua tähän laittomaan kalastukseen, sitten vasta keskustella tästä GSP Plus-järjestelmästä. Joka tapauksessa, jos näin olisi, niin me tuemme ehdottomasti sitä, että näin toimittaisiin. Tässä siis valiokunnan näkemys ja sen yksimielinen näkemys, hyvä puheenjohtaja. Uh, thank you. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Me olemme nyt kohdassa, jossa on kutsuttujakin jäseniä, ensinnäkin poliittiset ryhmät intavaliokunnassa, sen jälkeen mahdollisesti Intan valiokunnan muille jäsenille ja sitten jäsenille, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä täällä, mutta jotka on kutsuttu tähän tärkeään keskusteluun. Eli kansanpuolueen puolesta Daniel Kaspari, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, en tässä nyt puhu omissa nimissäni, vaan Kristoffer Jenan nimissä hän on eh, esittelijä GSP-kysymyksessä ja perusasetuksen liittyen. Eli eh, puhun hänen nimissään nyt. Katson, että haluan jakaa ajatukseni teille liittyen tähän GSP Plus-asiana Filippien mukaan ottoon. Voin yhtyä niihin huoliin, joissa todettiin, että tämä liittyy kalastuksen vakauteen maassa. Tämä on tärkeä kysymys, joka on huomioitava. Ja tutkinta, joka on käynnistytty, on näin tervetullut, että katsotaan, minkälaista liskalastusta alueella on harjoitettu Valiokunta keskustelee Keskiplus-hakemuksesta Filippienen osalta kuitenkin, ja valiokunnan tehtävä ja velvollisuus on tarkasti tutkia kaikki telekoulut säädökset, jotka komissio esittää. Ja kun näin tehdään, painotan sitä, kuinka tärkeää on näiden laillisuus huomioida. Ja on todettava, että jos kriteerit hakijan osalta täyttyvät, EUn laillinen velvoite on myöntää ja Plus status. Ja jos vastustamme delegoitua säädöstä, se tarkoittaa sitä, että emme katso, että komissio on soveltanut perusasetusta oikein. Tässä ei poliittisista vakaumuksista tule liikkeelle lähteä, vaan ainoastaan perusasetuksen vaatimusten täyttymisestä. Viime viikkoina olen törmännyt kalastussektorin kritiikin Filippinillä, mutta myös ihmisoikeuskysymykset ovat nousseet esiin jotka asiaa seuraavat, huomaavat, että tässä puhutaan kahdesta asiasta ja on mietitty muitakin syitä vastustaa tätä delegoitua säädöstä kun nyt lähdetään liikkeelle siitä, että eh, Filippiinit ei ole täytäntöönpannut näitä 27 sopimusta, ja on syytä huolella katsoa perusasetusta, jossa todetaan, että jotta maa voi saada erityiskohtelun, sen on allekirjoitettava sitoumuksensa, joka liittyy myöskin sitoumuksiin raportoida kunkin ihmisoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus yleissopimuksen osalta. Ja on ymmärrettävä, että tässä puhutaan kehittyvistä maista. Niiden tilanne ei ole yhtä hyvä kuin meillä, mutta kuitenkin niissä pyritään taloudelliseen ja sosiaalisen ja ympäristöstandardien kehitykseen. Ja GSP Plus antaa tässä kannustimen hakijamaalle paremmin täytäntöön panna näitä 27 yleissopimusta, eli hakukriteerivaatimusten ja varsinaisten eh, vaatimusten välillä on ero, ja tämä ero on syytä pitää mielessä, kun GSP Plus status myönnetään, maan on osoitettava, että se todellakin täyttää vaaditut standardit ja jos ei se edisty, niin on mahdollisuus, että tämä oikeus ja status vedetään pois. Tämä on teoreettinen riski, mutta Sri Lankan osalta ihan käytännössäkin näin kävi. Eli EUn on huomioitava eh, liskalastuskysymys vakavasti ja jos Marepääosaston tutkimukset osoittavat, että asiassa ei ole toimittu kunnolla, voidaan antaa maalle toinen eh, varoitus tai sitten tiettyjen lajien osalta täydellinen eh, kielto ja tämä saattaa vaikuttaa myöskin GSP Plus-statukseen. On tärkeää, että eh, tarkastellaan kysymyksiä. Tämä eh, tuontikielto ja GSP Plusan poisveto voi tapahtua myös samanaikaisesti. se eh, säännöstön osalta on ymmärrettävä se, että komissio toimii oikein ja komission on oltava vastuullinen teoistaan. Sitä me seuraamme ja GSP Plus-status tietysti voidaan myöntää, jos kriteerit täyttyvät. Tässä Christopher Fjellnerin eh, kommentit ja nyt sitten vaihdan kieltä, puhun saksaa ja puhun oman ryhmämme nimissä tästä eteenpäin. Meille kaksi seikkaa on tärkeitä. Kadekin esiin nostama seikka ensinnäkin, eli miten tämä aikataulullisesti hoidetaan kun ajatellaan päätöstä myöntää kielten plustatus Filipinille ja sitten varsinainen toteutuminen tässä menee tietty aika ja voidaanko pitää huoli siitä, että ei haluta vain etua kalastukseen liittyen ja sitten jossain myöhemmässä vaiheessa punainen tai musta kortti nousee pöytään senkin jälkeen, kun GSP Plus on myönnetty, on mahdollista ajatella punaisen tai mustan kortin käyttöä kalastustuotteiden osalta. Ja omalle ryhmällemme on varsin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että Filippiinit kalastuskysymyksissä toimii nykyistä paremmin tulevaisuudessa. Ja olisi hyvä, että komissio olisi myöskin aktiivinen tässä asiassa, olisi yhteydessä Filippiineihin ja asettaisi ehkä maalle paineita tilanteen kohentamiseksi. Kiitos. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti molemmista puheenvuoroista. Ja nyt SD-ryhmä. Kolka Moska. Eh, kiitos, hyvä komissio, hyvä lähettiläs, kiitos, että olette läsnä, jotta voimme käydä keskustelua. Ensinnäkin minä haluaisin muistuttaa kaikille erästä seikasta, Nimittäin se, että myönnetään GSP-asema Filippiineille, olisi ensi kerto tässä uudessa parlamentissa. Ja siksi se on vielä suurempi vastuu, joka meillä nyt on. Koska kun ajatellaan, että siinä on kiistanalaisiakin kysymyksiä, joista nyt on puhetta ollut, siksi se edellyttää meiltä hyvin tarkkaa vaista tarkastelua koska se ehkä vaikuttaa myös koko loppukauteen. Minä olen samaa mieltä näiden huolien kanssa ja tukisin ennen kaikkea sitä, että olisimme johdonmukaisia, että olisimme luottavaisia myös näihin sääntelyteksteihin, jotka edellyttävät meiltä tällaisen tullietuusaseman myöntämistä silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät. Mutta yhtä lailla minä tuen myös komission kantaa, että tätä ei pidä palkkiona, palkintona pitää. Me vain annamme tällaisen tullietuusaseman ja se merkitsee heille tiettyä vastuutta ja tiettyä jatkoa myös politiikalle. Jos ajatellaan kauppapolitiikkaa, jota me noudatamme, mielestäni siinä on erittäin tärkeää tukea ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Ei voida ajatella, että annetaan tällaisia asemia ilman, että samaan aikaan harjoitetaan vahvaa seurantaa. Eli yhtäältä on tietty vastuu noilla maillakin, jos saavat tuljetusaseman, ja sitten yhtäältä on myös meillä ja komissiolla oma vastuunsa, että harjoitetaan välittömästi tarkkaa seurantaa, varsinkin hankalimmissa kysymyksissä, ihmisoikeuksissa muun muassa. Me tiedämme, että ne ovat aika tärkeitä kysymyksiä myös tässäkin tapauksessa. Toisin sanoen, meidän on tuettava kaikkia seurata toimia, joita komissio ehkä ottaa käyttöön uudessa vaiheessa, kun ajatellaan, kuinka paljon riskitoimuksia tässä on mukana. Minä toistan, että tässä täytyy vielä pohdiskella tätä asiaa, kun ajat, No mitä voimavaroja on komissiolla tai muilla toimielmillä, jotta voi harjoittaa sellaista seurantaa, että se on mahdollisimman tiivistä ja mahdollisimman tehokasta, paljon enemmän kuin mitä tähän asti on tehty. Ja sitten menekseni itse kysymykseen kalastuksesta, ja totta kai se on hyvin arkaluontoinen kaupallinen kysymys, ja minä olen sitä mieltä, että vähän sen mukaan, mitä kollega täällä juuri totesi, niin kun meillä on kaksi eri politiikkaa, joissa on oltava yhdenmukaisia, johdonmukaisia, niin ehkä voidaan rinnakkain niitä viedä eteenpäin. Ja niin, että voitaisiin päästä pidemmälle myös siinä, että hyväksytään komission ehdotus, eli myöntää tuljetusasema Filippiineille, mutta yhtä lailla toimia niin, että ei millään muotoja rajoiteta sitä mahdollisuutta, jos täytyy olla vähän tiukempia asennoitumisessa ja käyttää ehkä tiukempia menettelyä, ehkä punaista korttiakin jopa, jos ei täysimittaisesti noudateta kaikkia ehtoja Filippiinetten puolella laittomassa kalastuksessa. Mä olen sitä mieltä, että jotta parametti voisi olla itse johdonmukainen ja noudattaisi kaikkia tekstejä, niin olisi hyvä mennä tähän suuntaan. Uh, thank you very... Kiitoksia kovasti. ECR, Rova McClarkin. Uh, thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitoksia myös suurlähettilään siitä, että hän tuli paikalle tänään. Ja tähän uudelleen vahvisti meille sen, miten tärkeä GSP-asema on filippiiniläisille. Emme saa unohtaa sitä, mitä me pyrimme nyt saavuttamaan GSP-aseman myöntämisen avulla. Ja me olemme tietysti tukeneet Filippiinejä siinä, hakemuksessaan. Sehän vastaa näitä juridisia kriteereitä, joita tarvitaan aseman saavuttamiseksi, ja emme mitenkään vastusta sitä, että se jatkaa tällä tiellä. Kalateollisuus ei muodosta osaa tuosta kriteeristä, vaikka tietysti luonnon monimuotoisuus on kovin tärkeää. Ja haluaisinkin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, rohkaistakseni lähettilästä viemään tuon viestin takaisin että biologinen monimuotoisuus on erittäin tärkeää ja komissiolle tiedoksi GSP-aseman tiukka valvonta on ehdottoman tärkeää. Meidän täytyy pitäytyä säännöissä ja meidän täytyy olla tiukat kriteerit. Jos niin vastaan, niin sitten mennään eteenpäin. Todellisuus on kuitenkin se, että olemme myöntäneet sen aiemminkin Panamalle, kun se oli saanut keltaisen kortin, joten muuttaisimme kantamme tässäkin suhteessa. Näin haluaisin välittää nämä viestit komissiolle ja suurlähettilälle. Ja viemään eteenpäin GSP Plus-hakemusta. Kiitoksia alderyhmästä. Shake. Thank you very much, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvä suurlähettiläs. Kun ajatellaan ihmisiä, eh, Filippiineillä, niin varmasti monet toivovat, että GSP Plus-menettely saadaan. Ja tietysti kaikki pohjautuu sääntöihin, eikä tällöin huomioida vain eh, eh, talouden tilaa, vaan myöskin eh, tulevaisuuden näkymiä maassa uusi GSP-järjestely on mukaantulon osalta vähemmän tiukka, mutta samat valvontasäännöt pätevät ja on lähdettävä liikkeelle siitä, että kriteerit täyttyvät ja komissio on todennut, että täytäntöönpano ja ratifiointi on hoiduttava näiden 27 kansainvälisen sopimuksen tiimoilta. Esimerkiksi eh, lapsityö, oikeus lakkoilla ja ilmaisuvapaus ovat ongelmallisia kysymyksiä, minulle tärkeitä kysymyksiä. On tärkeää, että näitä valvotaan hyvin mutta GSP Plus-säännöt ovat olemassa ja on pidettävä huoli siitä, että niihin sitoudutaan ja eh, että pyrkimys eteenpäin on vahva Filippiineillä. Ja suurlähettiläs eh, tähän suuntaan puhuu ja me valvomme tilannetta. On tärkeää, että komissio katsoo tarkalla silmällä edistystä ja säännöstä on pidettävä kiinni myöskin huomioitava VTO-velvoitteet tässä yhteydessä. Riskalastus on tärkeä asia. Monissa puheenvuoroissa siihen viitattiin, mutta se ei kuitenkaan ole yksi eh, mukaantulokriteereistä. Ja komissio eh, arvioidessaan eh, hakemuksia ei näin ollen tätä huomioi. Katsoisimme, että nämä kaksi kysymystä on nähtävä toisistaan erillisinä vuoden 2014 kesäkuussa katsottiin, että e, e, liskalastuksen suhteen Filippiinit ei tee yhteistyötä ja jos tämä status nyt myönnetään tai ei, niin joka tapauksessa komission on edettävä e, vuoden loppuun mennessä tässä asiassa, jos tilanne ei parane esimerkiksi tuontikieltojen osalta, mutta nämä ovat kaksi erillistä asiaa ja tässä yhteydessä emme näin ollen vastusta delegoitua säädöstä. Kiitoksia kovasti. Gue, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai on tärkeää keskustella ihmisoikeuksista, varsinkin suhteissamme Filippiineihin, koska maalla on huono maine siltä osin. Filippiinit on yksi viidestä maasta, jossa Amnesty International on aloittanut Lopeta kiduttaminen kampanjan, koska siellä on siellä ankarassa käytössä. Ihmisoikeuskeskustelu ei sinällään riitä. Meidän täytyy pitää ihmisoikeuksien kunnioittamista ennakkoehtona tuljetusasemalle. Meidän täytyy jatkuvasti seurata näitä maita, jotka rajoittavat ihmisoikeuksien toteutumista. Onko komission kanssa nyt samaa mieltä? Jos on, niin miten he ottavat ihmisoikeudet ohjenuorakseen? Sitten ei pidä väitellä, että tässä tulee taivas maan päällä tämän myötä. Täytyy miettiä myös tämän vaikutuksia Filippiinien kalastajien tai kalastajayhteisöjen elinkelpoisuuteen. Jotkut kollegat aika äkkiseltään nuhtelevat maita, kun on markkinoista kyse, mutta tässä tämä on kuitenkin kuin David ja Koljat paremminkin. Olemmeko tehneet arviointianalyysiä vapakauppa sopimuksen osalta ympäristöön esimerkiksi ja yhteiskuntaan. Ja entäpä portugalalaiset ja espanjalaiset lopparit, jotta käytäisiin uudelleen neuvotteluja Filippiinen EUn kesken, jos näin on. Mitä vaatimuksia heillä on? Thank you very much and, uh... Kiitoksia kovasti. Sitten vihreät, Janik Jadot. Merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kyllä aika yllättynyt kuulestani joitakin puheenvuoroja, joissa loppujen lopuksi sanotaan, että laiton kalastuskysymys ei ole vakavasti otettava tai tärkeä tai virallinen kysymys, joka liittyisi GPS Plus-asemaan. Eli jatketaan kauppapuolella ja tuo kalastuskysymys käsitellään sitten muualla. Kun kuudes osa Filippiiniltä tulevaa tuotantoa on kalatuotteita, ja kun on olemassa vahvat epäilyt siitä, että käytännöt ovat täysin laittomia, niin minun on vaikea ymmärtää tämän valiokunnan näkemyksiä. Tietysti mm, olen kyllä kuullut ihan hyvin, että Filippiinit on sitoutunut allekirjoittamaan useita kansainvälisiä yleissopimuksia ja GPS Plus aseman tämä muodostaa pohja, mutta minun mielestäni kysymys on enemmänkin Filippiiniltä tulevan tuotannon laatu ja heti kun Filippiinit nyt tänä päivänä kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka harjoittavat liskalastusta, niin minun mielestäni ei olisi järkevää myöntää sille GPS Plus-asemaa. Koska äh, tarkoitus oli tietysti estää sitä, että Filipin tämän aseman sai, mut, saisi, mutta niin kauan kuin kalastuskysymystä ei ole ratkaistu, niin ei ole järkevää, että me myönnämme tällaisen aseman sillä. Thank you, Kiitoksia kovasti. EFDDstä. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Io mi ricol... Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä Shadon puheenvuoron. Ja omalta osaltani myöskin pidän outona sitä, että tällainen mahdollisuus tarjottaisiin, eh, jos ei ole selviä takuita siitä, että mm, saadaan selkeä kanta eh, laittoman kalastuksen liittyen. Kiitos. Okay, thank you very much, dear colleague. Kiitoksia kollegat. Nyt täällä on viisi kollegaa, jotka haluavat puhua. Ja meillä on myös aikataulu ja esityslistakin, joita on noudatettava. Pyytäisin, että puhutte ytimekkäästi ensin Jaroslav USA kansanpuolue. Uh, thank you, Mr. Uh, Kiitos puheenjohtaja. En oikein ymmärrä, joitakin äänipainotuksia täällä, jossa halutaan pitää kalastus ja teollisuus erillään koko paketista. Ei koskaan pitäisi tätä erillisen asiana pitää. Jos näin on, niin sitten tämä olisi vakava puute. Ja minä muistuttaisin, että 9b-artikla GSP-asetuksessa tekee GSP plusaseman aseman ehdolliseksi. Ja vain jos seuranta elimet eivät ole vakavia puutteita löytäneet yleissopimusten soveltamisesta. Siksi mielestäni herra Kadek toi erittäin tärkeän näkökohdan esille, eikä tätä pitäisi erikseen käsitellä. Se on kokonaispaketti, eikä kalastusta pitäisi siitä pitää erillään. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti. Rodriguez, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Filippiinien suurlähettilään. Viittaisin myös siihen, että todellakin tämä on nyt ensi kerta, kun tämä valiokunta on yhdessä Junckerin komission kanssa tekemässä yhteistyötä. Toivottavasti tämä on nyt hyvä alkusoitto kaikille yhteistyölle. Toivottavasti saamme hyvän ja syvän suhteen tämän valiokunnan jäsentekin iloksia hyväksi. Mitä tulee tähän teemaan sitten, niin minä haluaisin esittää vähän henkilökohtaista pohdiskelua. Tässä on nyt kyse tilanteesta, jossa kukaan ei epäile tietenkään sitä, tai kukaan ei tuomitse sitä, että totta kai varmasti GSP plus asema on tärkeä Filippiineillä. Nämä kolme ehtoa ovat täyttyneet, jotta voi tulla mukaan, pitää paikkansa, ja on aikataulukin. Mutta minä ajattelen, että vain 13 maata, jotka ovat on mukana nyt yleisessä tullietusjärjestelmässä, niin onko siellä joskus ollut keltaisen kortin tilannetta, että on ollut kyse laittomasta toiminnasta vastoin kansainvälistä oikeutta, koska silloin komission pitäisi esimerkiksi analysoida laitonta kalastusta. Minä uskon, että ei tällaista kyllä ole ollut muissa. Eli tämä on poikkeuksellinen tilanne, mitä suurimmassa määrin ja tämä on valtava vaikutus kalastukselle Euroopassa. Ja moni perhe on tästä riippuvainen. Ja vaikka ollaankin tietoisia siitä, että tämä on jo lykätty, jo voidaan äänestyksiä toimittaa, niin jos ajatellaan tätä nyt ajateltua äänestystä ja se jatkuu aikataulun mukaan, niin se olisi sitten joulukuussa. Joulukuussa on mennyt umpeen kuusi kuukautta ja myös ajatellaan tätä Tältästä korttia, jota komissio voi heilottaa. Ja sitten tammikuussa saataisiin tiedot myös analyysistä ja, ja, ja tutkimuksista, joita siellä tehdään. Minä tällaista esitän, että voitaisiin vähän lykätä tätä, että onko tässä aikataulu tärkeämpi vai se, että kaikki sujuu turvallisesti ja ajatellen tavoitteita, joita pyrimme saavuttamaan. Kiitos. Uh, thank you very much and now I give... Kiitoksia kovasti ja nyt seuraavaksi Samplus. Oui, monsieur le président, mes, mes chers collègues. Aivan kuten tässä ystäväni Alan Kadek, kalavaliokunnan puheenjohtaja sanoi, niin tässä on todellakin aikatauluongelma olemassa. Kaikki nämä juridiset perustelut eivät kuitenkaan voi vastata poliittisen uskottavuuden kriteereihin. Se, että annetaan lupa kalatuotteille tulla Euroopan markkinoille silloin, kun ne saattavat olla laittomia tuotteita, on suuri ongelma. Uskottavuuden lisäksi ei ole olemassa mitään välinettä eikä mitään juridista vastausta, joten ehdottaisin, että Filippiinit ei pääse GPS plussaan ennen kuin tämä laittoman kalastuksen kysymys on ratkaistu. Filippiinit, kuten moni kollega totesi, on voi esittää uuden hakemuksensa ensi vuoden puolivälissä sitten, kun tämä edellinen kysymys on ratkaistu. Mitään kiirettä ei ole. Mitään kiirettä ei ole tämän delegoidun säädöksen hyväksymiseksi, vaan meidän täytyy todellakin tarkastella niitä kalastustuotteita, joita tulee Euroopan unionin markkinoilla varmistautua siitä, että ne eivät ole laittomia. Komissio vastaa aivan mekaanisesti sen, mitä se teki myös näihin kirjallisiin kysymyksiin se on arvioimassa GPS Plus äh, ehdokkuutta, aivan kuten muutkin kollegat sanoivat, ja kalatuotteet eivät liity siihen, se todettiin täällä kyllä. Siitä huolimatta meidän täytyisi suhtautua asian toisin. Meillä on vielä kysymyksiä näihin GSP Plussaan liittyviin yleissopimuksiin. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan parlamentin esittämän eri kritiikin pohjalta ja päätöslauselma vuodelta 2012 osoittaisi, että Filippiinillä ei kunnioita ihmisoikeuksia. Amnesty International on esittänyt raportin viime joulukuuta, ja se on erittäin kriittinen ja vaikuttaa siltä, että olemassa olevien tietojen pohjalta mm, tilanne on sellainen, ja millä tavalla voitte silloin komissiossa perustella sen, että Filippiinit on eh, mukana se 27. yleisopimuksesta. Mitä seurauksia tällä on Taimaalle ja Indonesialle, varsinkin ananassektorilla, kun maat kykenevät viemään nollatariffilla näitä tuotteilla, kun toiset maat joutuvat käyttämään 18 tai 14,9 prosenttia. Tämä epätasapainotila, eikö se aiheuta ongelmia Filippiinien naapurimaille tietyillä toimialoilla? Lopuksi haluaisin vielä ottaa esille tietyn ristiriitaisuuden. Yksi näistä 27 yleissopimusta koskee työntekijöiden minimi-ikää. Kansainvälinen yleissopimus on ilolta. Tuo sama järjestö vuonna 2013 otti esille sen, että noin 155 000 15 17-vuotiaista nuorta työntekijää on Filippiineillä, mikä siis rikkoo artiklaa 11 yleissopimuksesta. Mitä mieltä komissio on siitä, että kaikkia näitä säännöksiä sovelletaan oikein, kun jopa Kansainvälinen työjärjestö on löytänyt rikkomuksia tässä suhteessa Filippiineiltä. Nämä kysymykset ovat erittäin arkaluontoisia tässä vaiheessa ja kaksi kysymystä, hyvät kollegat, joihin meidän täytyy nyt esittää itsellemme tässä vaiheessa, ovat ensinnäkin se, että voimmeko sallia kalatuotteiden tuonnin Euroopan unionin markkinoille ilman, että pystymme takaamaan niiden laillisuuden. Toiseksi, onko GSP Plusasta, siitä on pyritty tekemään kannustava järjestelmä, mutta kannustaako se enemmän jos tarjotaan palkkio vasta sitten, kun on noudatettu lakia. Minun vastaukseni on se, että en voi kansalaisjärjestölle perustella, enkä kala, osa, kala toimialalle voi perustella sitä, miksi Filippiinien pitäisi päästä GSP Plusan piiriin tässä vaiheessa. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Blanco. Si. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Olen todella iloinen, kun olen täällä kuullut erilaisia äänenpainoja, joita täällä on nyt tullut pintaan, siinä kun pitäisi hyväksyä delegoitu asetus, joka epäilemättä sisältää paljon kysymysmerkkejä. En ole valiokunnan jäsen, olen kyllä kalastusvaliokunnassa jäsen ja olen kiitollinen meidän valiokuntamme puheenjohtajalle – etten joudu valiokuntaa johtamaan. Nyt on kyse todellakin aiheesta, joka on taloudellisesti merkittävä alueellammekin. Meidän alueemme on kaikkein tärkeimpiä kalastusalueita, nimittäin Galissia. Ja kun ja nyt komissio on tehnyt tällaisen ehdotuksen, delegaatioasetuksen, ilman, että on arvioitu ja mahdollisia seurauksia jos annetaan tuljetusasema Filippiineille, miten se vaikuttaa kilpailukykyyn ja elinkelpoisuuteen kalastus- ja säilyketeollisuudessa, varsinkin tonnin kohdalla. Eli kyllä tässä ongelma on olemassa ja minun mielestäni ei sitä voida hoitaa pois päivästä ilman, että tehdään selvityksiä taloudellisista vaikutuksista päätöksestämme. Mutta kuten tästä on nähty, on tässä muitakin kysymysmerkkejä. Esimerkiksi olisi aika huono komission kannaltakin, jos joulukuun puolessa välissä saataisiin tietoja siitä, että käy ilmi, että se, mikä liittyy kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien tai työoikeuksien noudattamiseen tai ajatellaan hallintoa ja kestävää kehitystä, että enää ei se vastaisikaan GSP plus asemaa. Se olisi aika ikävää tietenkin myös, jos olisikin keltainen kortti käytössä. Ja sitten pidettäisikin, että Filippiinit ei olekaan yhteistyötävä tekijä, kun halutaan torjua liskalastusta. Toisin sanoen, eiköhän tämä aiheuta vähän pohdiskelua, kun me olemme nyt joutumassa kovin kiireisesti päätöksentekoon ilman riittäviä takuita ja määräaikoja. Ja sitä paitsi kun seurauksetkin ovat niin merkittävät, ainakin eräällä alalla, joka minun alueelleni on niin tärkeää, siis Galissiassa. Se on strateginen ala, ja näin nyt joudutaan tekemään ilman riittäviä takeita, niin että olisi yhtäläiset edellytykset myös kilpailun kannalta. Kukaan ei vapaata kilpailua tietenkään halua estää, se myönnettäköön, mutta täytyy kuitenkin taata samat edellytykset kilpailussa. Ja jos ei kerran ihmisoikeuksia ja työoikeuksia kunnioiteta, ei jos sitä paitsi vielä. Tässä tulee epäilyttävikin seikkoja, esimerkiksi kalastuksen tavan osalta ja miten tuotetaan kalatuotteet, jos on vielä laitonta, eikä noudateta nykyisiä sääntöjä yhteisön osaltakin, niin kyllä tämä olisi karhupalvelusalalle. Enkä ole sitä mieltä, että näin voitaisiin tehdä. Eikä ole kyse kalastuksesta pelkästään. Kyllä on kyse myös ympäristökriteereistä, kuten jo kuultiinkin muista puheenvuoroista. Lopuksi toteaisin, että olen iloinen, että nimenomaan tämä valiokunta on näin moniääninen ja Vähän samoja äänepainotuksia tuli kuin meillä oli kalastuksen puolellakin, mutta kyllä täällä näköjään muitakin näkemyksiä tullut muiden puheenvuorossa esille. Eli tämä on aika vapaa parlamentti siis. Thank you very much and, uh... Kiitoksia kovasti. Viimeisenä puhuu tässä keskustelussa herra Milan Mon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos totta kai Filippien lähettiläälle, että hän on täällä läsnä tänään. Minä puhun ihan lyhyesti puheenjohtaja. Minä kuulun kalatalon valiokuntaan ja kuten puheenjohtaja Kadekki totesi, niin eipä siihen ole mitään lisättävää. Mielestäni on aika paradoksaalista, että yhtäältä komissio esittää sitä, että Filippiinit tulisi tälle luettelolle ja sitten samaan aikaan kuitenkin Filippiinit on saanut keltaisen kortin ja siinä on uhattu myös tuontikielolla koska on kyse liskalastuksesta. Tässä on niin rinnakkaista, vastakkaista toimintaa. Mikähän vaikutus sillä on ollut viranomaisille Filippiineisillä? Haluaisin, että komission edustaja nyt kertoisi meille, onko saatu edistystä Filippiinen puolella näissä kysymyksissä viime kuukausina, jos ajatellaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemättä kalastusta, niin viime heinäkuussa niistä jo esitettiin kysymyksiä ja nyt haluaisin tietää, onko komissiolle jotain tietoa edistyksen saavuttamisesta. Jos ajatellaan, myydetäänkö asema tai ei, niin haluaisin nyt, että onko niin, että jos me ryhdymme toimenpiteisiin, siis jos ei edistystä ole saavutettu liskalastuksen osalta, niin tuleeko tässä nyt marssijärjestyksessä epäselvyyttä? Ja tämä on erittäin tärkeä minun maalleni, minun alueelleni, mistä herra Blankokin tulee Galicialle. Siellä on iso tuotanto säilykkeitä ja se on tärkeä myös Filippiineille. jossa ajatellaan Galician säilyketeollisuutta ja ihmisiä ylipäätään, niin tämä on tullut valtavana yllätyksenä, kun maa ei kerran tee yhteistyötä riskalastuksen osalta, kuitenkin saa viennin kohdalla etuaseman. Eikö se ole aika iso paradoksi, jota on aika vaikea ruveta selittelemään? Eipä muuta, kiitos. Okay, uh, I have one. No niin, nyt jälkimainingeissa vielä yksi puheenvuoro, mutta haluaako joku vielä muu puhua, paitsi Vivian Reden, koska nyt suljan puhujaluettelon ei muita siis. Ja nyt Viviana Redding. Oui, monsieur le président, c'était quand même un débat. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on ollut kyllä todellakin kiinnostava keskustelu, koska yhtäältä meillä on GSP Plus, väline, kannustava väline. joka pyrkii menemään pidemmälle kuin pelkästään talouskysymykset. Filippiinit haluaa parantaa asemansa myös ihmisoikeuskysymyksissä ja se on tärkeää Filippiineille, se on yhtä tärkeää myös Euroopalle. On selvää, että soveltamisessa täytyy olla johdonmukainen ja valvoa erittäin tiukasti tilannetta komission puolelta. Lisäksi kuuntelin mielenkiinnolla sitä, mitä kollega Vauensa totesi ehdollisuudesta, joka löytyy tuolta GSP Plusasta. No nyt meillä on sitten toisaalta edessämme ongelma, joka kalavaliokunnan jäsenemme otti selvästi esille. Hän kertoi meille keltaisesta kortista ja on ryhdytty tutkimaan sitä, öö, onko liskalastusta harjoitettu ja voimmeko me nyt sitten toimia ristiriittaisesti suhteessa itsemme. Voimmeko myöntää luvan asiassa, vaikka tässä mennäänkin paljon pidemmälle kuin mitä kalavaliokunta selvittää että marras- ja joulukuussa mahdollistamme tämän siirtymän Filippiineille ja samalla sitten taas tammikuussa astutaan askel taaksepäin. Minun mielestäni se kyllä syö poliittista uskottavuuttamme, emmekä voi tämänkaltaista epäjohdonmukaisuutta toimissamme sallia. Varsinkin siitä syystä, että meillä on erittäin vähän aikaa näiden kahden toimen välissä. Uh, thank you, thank you very much. Uh, and, uh... Kiitoksia kovasti. Aivan lopuksi, myös että saadaan vähän vastauksia kysymyksiin, niin käännyn vielä Filippiinan lähettilään puoleen. Halukaa hän vastata. Ystävällisesti pyytäisin kuitenkin puhumaan lyhyesti, ja sen jälkeen vielä komissio, olkaa hyvä lähettiläs. Thank you, Mr. Chairman. As a country that... Kiitos, puheenjohtaja. Mehän sovellamme oikeusvaltioperiaatetta niin kuin tekin, eli voin vain sanoa, että lähdetään säännöstä liikkeelle. Ja sitten, eh, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, katsoisin, että asiaa voidaan tarkastella kahdelta kantilta. Ensinnäkin ja niin kuin hän myös totesi, hän kysyi oikean kysymyksen. Eli käännetään komission puoleen ja kysytään, mitä tapahtuu vuoropuhelun saralla, ja mitä tulee tähän niin sanotuun eh, eh, keltaisen lipun käyttöön, eh, eli mahdollinen ei-yhteisötekevä maa ja kuuden kuukauden prosessi, joka tällöin toteutuu. Halutessanne voin antaa teille tästä lähempiäkin tietoja mutta yhteenvedonomaisesti toteaisin, että toimintakohtia on 12, joihin, eh, joista on sovittu yhdessä komission ja EUn kanssa, ja nämä 12 on melkeinpä hoidettu. Avoimena on vielä kaksi seikkaa. Ensinnäkin eh, kalastuskoodiston muutos, joka lisää eh, sakkoja silloin, kun todetaan, että Aavalla merellä on tapahtunut laitonta kalastusta. Kongressimme parhaillaan on taolla, mutta 17. päivä se jälleen aloittaa työnsä ja kuun loppuun mennessä uusi laki varmasti saadaan aikaan. Ja sitten tämä kakkosasia, eh, kaikki nämä mahdolliset toimet, toimenpiteet, valvontatoimet, VMSn eh, käyttöönottotoimet ja henkilöstö eh, toimia varten niin kaikki nämä erilaiset seikat, tietokanta, eh, kaikki nämä asiat on kyllä hoidettu ja pyytäisin teitä tutustumaan näihin seikkoihin. Ja vastaus on, että voidaan poistaa tämä keltainen eh, lippu ja uskoisin, että asiat ovat ok eh, tämän kuun loppuun mennessä ja sitten uskoisin, että voitte äänestää puolesta, mitä tulee GSP Plus statukseen. Kiitos lähettilä sitten komissio ottaisin mukaan myös huomio siitä, että Kenian delegoidussa asetuksen tai sanoisit. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kaikille puheenvuoroista. Minä haluaisin nyt hälventää pelot siltä osin, että komissio on jakomielitautinen. Takaan teille, että kyllä ihan johdonmukaisesti emme työtä vaan eri pääosastojen kesken, jotka tässä tulevat kyseeseen. Ensinnäkin aikataulu. Totta kai GSP-asetus velvoittaa meitä noudattamaan tiettyjä määräaikoja. Päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa. Ja delegoitien säädösten menettelyssä neuvoston ja parlamentin täytyy neljässä kuukaudessa päättää. Ei sinne paljon liikkumavaraa ole aikataulussa. Että lykättäisiin päätöstä tai viivästyttää, niin valitettavasti se ei enää perustu asetukseen ja se olisi silloin laitonta. No, no totta kai, jos ajatellaan meitä, kun on kyse kahdesta välineestä, niin äh, jota kuinkin ne pääsevät loppumetreille joulukuussa, mikä ettei minusta ainakin vaikuttaa siltä, että tämä on ihan hyvä tilanne, kun ajatellaan GSP Plus-päätöksenkin tekemistä. Mitä tulee sitten LIS-päätökseen, niin sitä en halua spekuloida. Miksi sitten näin? No, me olemme aikaisemminkin todenneet, että on kyse eri välineistä. GSP liittyy kestävään kehitykseen, LIS on kalastusväline. On muitakin välineitä käytössä, eivät nämä ole ainoat, joita rinnakkain käytetään. Muutama esimerkki, jos esimerkiksi polkumyynnin vastainen toiminta ja niin edelleen. GSP ei takaa mitään näiden muiden välineiden kohdalla, jotka liittyvät epärilliseen kaupankäyntiin. Polkymyni vastaista toiminta meillä myös on käynnissä. Filippiinien kohdalla me olemme käynnistämässä menettelyn joulukuussa, joka liittyy polkupyöräosiin. GSP ei ole mitään maininta siitä, että voitaisiin päätöstä lykätä lippuen interventioihin niin esimerkiksi pyörän osien tapauksessa, vaan rinnakkain tässä mennään eteenpäin. Esimerkiksi jos on polkumyyntiä koskeva tapaus kalastuksessa tai jossain muualla, niin voi olla hyvinkin, että silloin filippiniläiset tuotteet voidaan asettaa tulleja, riippumatta GSP-asemasta. Ei siinä ole mitään ristiriitaa. Päinvastoin se takaa myös meidän etujemme suojelun kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Mutta yhtä lailla meillä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, kun on kyse verrallista kaupankäynnistä. Ja minä laittaisin tämän samaan syssyyn. Jos ajatellaan LIS-kalastusta, niin voi olla, että punainen kortti on tulossa, koska suuntaus on kielteinen. Ja sitten voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, mutta GSP Plus ei edes Filippiineitä suojaisi sieltä. Joku mainitsi, että tämä on poikkeuksellinen tapaus. Minä sanoisin, kuten joku täällä totesikin, että niin totesin jo alkupuheenvuorossa, että me emme saa syrjiä. Meidän on oltava objektiivisia noudattaa johdonmukaisesti sääntöjä. Meillä on toinen GSV plus maa ollut samassa tilanteessa vuoden alussa keltaisella kortilla, eikä se estänyt kuitenkaan myöntämästä asemaa maalle. Nyt on hauska todeta, että ohjelma on noudatettu Maren kanssa tuo samassa ja nyt se on saanut vihreän kortin. Olisi siis voinut toisenkin suuntaan. Eli yksi väline ei estä toisen käyttöä. Sitten mitä tulee kilpailukykyyn. Kilpailukyky toden totta on kysymys, kun ajatellaan, miten asetus hyväksyttiin muuten täällä ja neuvostossa, niin ei se edellytä meiltä mitään analyysiä mahdollisesta kilpailukyvystä tietyissä tuotteissa. Näin laki sanoo, ja me emme sillä voi mitään tehdä. Mutta asetuksessa on tiettyjä määräyksiä kuitenkin, jotka antavat meille takeita siitä, jos on kyse suuresta määrästä tuontia tai korkeista hinnoista. Ja silloin voidaan käynnistää määräysten pohjalta silloin, kun on aihetta tehdä perusteltu valitus. Mitä tulee kalastukseen tai maataloustuotteisiin, niin niitä kohdella vielä erikoisemmin. Ajatellaanko maatalous- ja kalastustuotteita, kun ne ovat vielä tiukemmassa syynissä, jos on perusteltu valitus tullut. Eli meillä on kyllä välineitä hoitaa epäreilua kaupankäyntiä ja myös jos ajatellaan tuontiakin. Ja muistuttaisin vielä näistä suojelausekkeista, että ne tulevat käyttöön, vaikka ei olisi mitään epätervettä kauppatapaavan käytössä, vaan ylipäätään, jos on kyse esimerkiksi volyymista tai hinnalaskusta. Eli me voimme kyllä ryhtyä toimenpiteisiin, jos voimme osoittaa, että Euroopan tuottajat ovat hankalassa jamassa. Vielä lopuksi yleissopimukset. Moni on tämän jo todennutkin, mutta ihan lyhyesti. Emme anna palkintoa maille, jotka jo tosiasiallisesti täytäntöön panevat sataprosenttisesti yleissopimuksia. Kaikki maat, kaikki ilon jäsenvaltiot ovat myös nämä hyväksyneet. Se koskee paljon EU-jäsenvaltioitakin. Totta kai kehitysmaat ovat hiukkasen eri tilanteessa, hankalammassa asemassa. Siksi tämä on tavallaan kannustin puuttua vakavassa hengessä asioihin GSP Plus sisältää myös seurantatakeita tämän toteuttamiseksi. Tämä liittyy GSP Plussaan, Lyhyesti vielä menisin toiselle mantereelle ja mainitsisin tähän liittyvän delegoidun. Ei, anteeksi, ei se siihen liity, mutta kuitenkin se on delegoitu säädös, joka liittyy kyllä gsp Kenian kohdalla. Olette varmasti jo nähneetkin, että syyskuussa tämä valiokunta hyväksyi delegoidun säädöksen niin, että aika moni Afrikan maa pääsi GSP-asemaan, koska maat olivat erilaisissa tullietuusjärjestelyssä maarnimisessä. Ja näin kävi jo ennenkin, kuin GSP-asetus tuli voimaan. Kiinia lukunottamatta useimmat ryhtyivät toimenpiteisiin niin, että he uudelleen voisivat tulla mukaan maarjärjestelyihin. Kenia oli ainoa, joka lokakuun ensimmäisen päivän mennessä, se oli määräaika, ei näin tehnyt. Siksi se oli palapelin puuttuva osa. Nyt kerron hyvät uutiset Kenia nimittäin eräiden muiden Itä-Afrikan maiden kanssa allekirjoittanut Itä-Afrikan taloudellisen kumppanuussopimuksen ja nyt voi tulla Maarin piiriin. Eli on kyse delegoidusta säädöksestä, joka komissiossa piakkoin hyväksytään niin, että Kenia tulee Marin piiriin ja tästä aikana teille ilmoitetaan. Totta kai tämä tarkoittaa sitä, että GSPssä olevat maat, kun nyt kaikki ovat maakohtelun piirissä, jättävät GSPn, kun päivitämme tuen saajien luettelua. Thank you. Thank Kiitoksia kovasti. Varmasti mitä tästä sitten sanotaankin, niin siihen vielä palataan muissa yhteyksissä. Keniastako? Ei. Olen pahoillani. Olemme nyt jo jäljessä aikataulusta. Ja nyt tästä Keniasta ei enää keskustella. Kyllä se tulee esityslistalle. Kiitoksia keskustelusta GSP Plusasta ja Filippiineistä. Kiitos myös näistä tiedoista komissiolta. Muistuttaisin vain, että 10. marraskuuta asti on aikaa vastustaa erotusta, Jos ei kuka vastusta, siis, siis joko ryhmä tai 40 esentä, niin päätöslauselmaa voidaan esittää joulukuun täysistunnossa, jos vielä haluaa vastustaa. Kiitos. yeah. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Hyvät kollegat, voimme jatkaa. Ennen kuin siirrymme kohtaan 15 esityslistalla, tiedotusasia kohdan yhdeksän tiimoilta. Ecuadorin tariffimenettelyt. Tarkistustaulukon takaraja on 6.11. kello 18. Tämä vielä näin selvyyden vuoksi. Ja jäljellä on vielä kolme esityslistakohtaa. Ja mitä tulee viimeiseen esityslistakohtaan, Singaporen sopimuksen tilanne. Olisi hyvä, että sen tarkastelun jäisi aikaa. Eli sekasopimus vaihko ei lainkaan. Tämä on varsin tärkeä asia ja toivon, että näiden muiden kohtien osalta toimitaan nopeasti. Nyt sitten kohtaan 15. Euroopan unionin ja Georgian välinen assosiaatiosopimus. Valmistelijana Olli Rehn ja puheenvuoron saattekin tässä saman tien. Olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you, Jim. Kiitoksia puheenjohtajat kollegat. Saattanette muistaa, että esitin tämän mietinnön sisällön muutama viikko sitten, joten aion nyt mennä lausunnon yksityiskohtiin. Sen sijaan haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet muutoksia tähän äh, assosiaatiosopimusehdotuksen EUn ja Georgian välillä. Esitetyt tarkistukset seurailevat aika pitkälti sitä linjaa, joka meillä on ollut myös Moldovan assosiaatiosopimuksessa aiemmassa intakokouksessamme. Kaiken, kaiken, kaiken kaikkiaan on esitetty useita tarkistuksia, jotka tarkentavat tekstiä ja samalla jotkut ovat olleet teknisempiä luonteeltaan maturiteettin voin hyväksyä. Jotkut niistä on esitetty myöskin kompromissiehdotuksina, josta haluaisin kiittää kollegoita. Muutama sana tarkistuksista. Sekä Kasparin että Landsbergiksen tarkistukset painottavat sitä, että DCFTA täytyy ratifioida mahdollisimman nopeasti ilman mitään tarpeettomia viivytyksiä kauppa- ja taloussäännöksille. Landsbergis on myös esittänyt tarkistuksia, joilla korostetaan tarvetta jakaa tietoa taloudellisista uudistuksista. Tätä todellakin tarvitaan. Uudistukset ovat useamminkin ongelmallisia kuin eivät ja siitä syystä tarvitsemme hyviä esimerkkejä, joiden avulla voidaan kehittää Georgian markkinataloutta. Kun sitten tarkastellaan Shahadillin tarkistuksia, niin yksi hyödystä on työpaikkojen luonti. Ja siihen voidaan lisätä tarkistus 4, joka korostaa DCFTAn merkitystä pk-yrityksille. Tämä on tietysti myönteistä ja luonnollisesti myös ennako- paremmin ennakoitavissa oleva järjestelmä on myös rohkaisevanti. Sitten Zahradilta toinen tarkistus, joka tulisi myös sisällyttää lopulliseen lausuntoon. Jotkut tarkistuksista ovat sellaisia, että niistä saattaa joutua keskustelemaan myös muun poliittisen tiedon puitteissa. Tärkeä kysymys on, se, minkä viestin haluamme välittää tässä Inta-lausunnossa. Ja tässä suhteessa Galosin ja Schultzin esittämät tarkistukset ovat, ovat ehkä aika kiinnostavia, mutta kun pohditaan, miten Moldova-asiassa äänestetään, niin ajattelin, että täällä saattaa ajatella vähän eri tavalla näistä asioista. Esimerkiksi on viitattu mahdollisen shokkiterapian tarkistus 5. En sitä hyväksyisi, koska kun tariffit ovat nyt jo kovin matalalla ja kilpailulle altistuminen on jo olemassa. Lisäksi arkaluontoisemmissa tuotteissa – siirtymäajat ovat kohtuullisen pitkiä. Tämä on siis minun arvioni näistä tarkistuksista. Ja loppuanalyysissä pääkysymys on se, millainen talousmalli on se, jonka Georgia haluaa valita. Tämä lausuntoluonnos mahdollistaa sen, että Georgia voi valita talouteen ja kaupankäynnin vapauteen, kuten myöskin sosiaaliseen markkinatalouteen pohjautuva mallimme. Nyt puheenvuoron saavat varvo, varjoesittelijät. Landsbergis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää lausunnosta. Voimme ilman muuta sitä tukea, mutta haluaisin kiinnittää huomiota Georgian tilanteeseen, nykytilanteeseen. Tilanne on varsin hankala. Ministerit eh, Ministereitä on vaihdettu tässä lähipäivinä, ei ole varmaa pysyykö hallitus, mutta me kuitenkin, meitä kuitenkin valvotaan varsin tarkkaan. Venäjän tiedotustoimisto totesi, että suurin ryhmä täällä, EPP, ei ole eh, valmis tukemaan tätä sopimusta Georgian kanssa. Tämä ei pidä paikkaansa, se on selvä valhe mutta taustalla varmasti on syvempiäkin syitä, sillä kun asiaa tarkastelee, niin AFET-kokouksessa se ryhmän osalta esiin nousi joitain seikkoja, ja sitten tämä vääränlainen viesti välittyi eteenpäin Georgian ja Ukrainan, ja kysyttiin, onko EVPn kanta jollain tavalla muuttunut, ja painottaisin sitä, että meitä on valvottu hyvin läheltä, ja <clears throat> erityyppisiä viestejä on lähetetty itäisen kumppanuusalueelle. Äh, Todetaan, että äh, edetään tietynlaisia kieltoalueita ja muita. Kuitenkin Euroopan parlamentti on Ukrainan suhteen ollut varsin yhtenäinen ja hyvä olisi, että samoin meneteltäisiin myös, kun tarkastellaan Georgian tilannetta. Kiitokset. Ossi olla paikalla, eli David Martin, olkaa hyvä. Ja, sorry. Olen pahoillani. Moissahan tässä on varsittelijamme, mutta hän ei voi olla täällä läsnä. Hän on paljolti samaa mieltä edellisten puhujien kanssa ja hän halusi vain todeta, hän tukee oli Ren lähestymistapa asiaan lausunnossa, mutta on sitä mieltä myös, että tämä on nyt hyvä tilaisuus Georgia integroida vielä pidemmälle eurooppalaisiin arvoihin ja kauppaan, edistää oikeusvaltioperiaatetta Georgiassa ja antaa kaupallisia mahdollisuuksia Georgian yrityksille, yksilöille, EU ja EUn yrityksille Georgiassa. Eli tässä voittavat kaikki. Se vahvistaa kaupallista yhteistyötä markkinatalouteen, oikeusvaltioperiaatteeseen perustuen. Eihän ole kuullut tarkistuksen enempää, mutta jotakin olemme samaa mieltä niidenkin kanssa ja voimme tukea. Thank you, Herr Sarail. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. voin tukea Landsbergistä ja kaikkea, kun todetaan, että ryhmä on valmis tukemaan. Ymmärrämme varsin hyvin, kuinka tärkeää on syventää EU-suhteita Georgian kanssa. Tämä on ihan selvä asia. Tämän lisäksi haluaisin kiittää esittelijää avoimuudesta ja hyvin tehdystä työstä. Voimme yhtyä hänen yhteenvetonsa ja voimme tukea myöskin kompromissitarkistuksia. Ja on hyvä, että tarkistuksemme myöskin on huomioitu. Mutta niin kuin täällä todettiin, jotkut tarkistuksista ovat sellaisia, että niitä ei yksimielisesti mm, ollut mahdollisuus hyväksyä yksimielisesti ja me emme myöskään ole näitä valmiit hyväksymään esimerkiksi kuekryhmän esittämät tarkistukset, mutta muutoin ilman muuta suhtaudumme esityksen myönteisesti. Kiitokset. Ja GUE-ryhmä, eh, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, Vitoksemme tähän shokkiterapiaan heijastelee huolestuneisuuttamme siitä, että tätä sopimusta voitaisiin käyttää vipuna – toisenlaisen ohjelman eteenpäin vietäisiin, jos, jos jätettäisiin sosiaalinen kehitys pois, sillä me, me pidämme kauppaa hyvinvoimin moottorina, mutta sekin on riippuvainen siitä, että tulee, onko kyseessä kehitys, joka pohjautuu työpaik- työllisyyden kasvuun ja ottaa huomioon kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden. Siitä syystä olemme esittäneet myöskin huolestuneisuutemme näistä tarkistuksissa, joita olemme esittäneet. Aikapaine ja nämä rajo, aikarajat, jonka sisällä meidän täytyy parlamenttikantamme esittää. Samalla tässä ei ole käyty riittävästi neuvonpitoa eri sidosryhmien kanssa tässä maassa. Vetoamme siihen, että Georgian täytyy myös noudattaa Euroopan unionin sosiaalista säännöstöä, eikä pelkästään jättää huomiota se, mikä meille on tärkeää, ihmisten ja kansalaisten hyvinvointi ja kasvun sosiaalinen ulottuvuus. Janik Jadot. Janik Jadot olisi vuorossa, mutta hän ei ole paikalla. Relatin, olkaa hyvä näin ole. Kiitos puheenjohtaja. Yksi huomio vain. Tämä mm, ehdotus A, kohta A, siinä todetaan, liittyy eh, yhteen tärkeimpään vapaakauppasopimukseen, josta EU koskaan on kolmannen maan kanssa neuvotellut. Nyt kuitenkin eh, on kyse kauppasopimuksesta, jota olisimme valmiit tukemaan, vaan tässä on kyseessä toinen esimerkki siitä, miten politisoidaan kauppaa. Valsin selvästä poliittisesta agendasta tässä on kyse. EPP-esittelijä, joka nyt ilmeisesti eh, tarttuu näihin huomioihin ja niin toteaa, että parlamentti olisi yhtenäinen näissä kysymyksissä, jotka liittyvät Ukrainan. Mutta on muistettava, että eh, näin ei ole, eikä näin tule olemaan myöskään silloin, kun tarkastellaan Georgian kysymystä. Tämä on kysymys siitä, eh, miten kauppaa politisoida näin ei saisi olla ja asian kanssa on oltava huolellinen. Meitä myöskin askarruttaa tässä se, että laajentumiskysymykset on huomioitava. Tällainen kunnianhimoinen vapaakauppasopimus on mahdollinen takaovi laajentumiselle. Konservatiivipuolueemme vuonna 2009 vaalivuonna manifestosan totesi, että olisi hyvä, jos Georgiassa tulisi EUn jäsen. Enpä nyt tiedä, mitä esittelijä tähän sanoo. Tinen laajentumiskomissaari, tässä pari tärkeää seikkaa olisiko mahdollista saada vastaus tähän kysymykseen, eli että tämä ei ole mikään äh, laajentumista ennakoiva sopimus, eikä tässä millään tavalla sitten pyritä äh, Georgian ja EUn välisiin viisumihelpotuksiin myöskään. Ei niitä huomioida kauppasopimuksessa. Ja jos äh, siihen mennään, niin sitten tulevaisuudessa eivät ainakaan hän ja hänen kollegansa mene näitä enää esittämään. Eli tässä esittelijälle muutama huomio. Kuitenkin on muistettava, että tilanne on varsin huolestuttava mistä vapaakauppasopimuksesta varsinaisesti ei tässä ole koskaan tarkoitus kyse ole ollutkaan. Ja EPP-koordinaattori toi tämän seikan hyvin esiin. Ja täällä valiokunnassa jos tänne tulette, niin olisi hyvä, jos edes yrittäisitte kuunnella, mitä täällä muut sanovat. En fait, on a le sentiment que... Oikeastaan tulee sellainen vaikutelma, että järjestetyt vaalit teidän mielestänne eivät ole minkään veroiset. Minusta tilanne on aika hämmentävä on sellainen vaikutelma, että Euroopan unioni on ihan irrallaan kansakunnista ja myös vaalien tuloksista ihan irrallaan. Vaalit järjestettiin, sitä katsottiin ylhäältä teidän korkealta paikolta, mutta ei sitten huomioida sitä, mitä sanottiin vaalien aikana. Mitä ilmeisintä, emme nyt ole tyhmiä ja me haluamme tietenkin kunnioittaa tätä tilannetta. Ja totta kai jo on kyse siitä, että pikkuhiljaa voidaan järjestää ja mahdollisimman nopeastikin Georgian liittyminen EU-hon. Mutta Euroopan kansakunnat vastustavat, ja kyllä te sen tiedätte sisissämänne. Ja varsin hyvin tiedätte, että jos järjestetään kansan niin kussakin maassa, Euroopan unionissa, niin jokaisessa uudessa laitumissa vastaus olisi ei, ja todennäköisesti vielä vyörmän lailla yö, ei ei varmasti, jos eri Romania ja Bulgaria liittymistä, niin moni katuu sitä katkerasti, koska eivät oikein ymmärrä, mitä mielenkiintoa on saada nuo uudet maat, paitsi että lisää kilpailua. Ja totta kai epäreilua kilpailua varsinkin, totta kai nuo maat vaikuttavat ainakin joidenkin mielestä olevan ikään kuin varanto työvoimalle – niin että sitten meidän kansakunnissamme voidaan harjoittaa epäreilua kilpailijaa. Te jatkatte ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tässä on ikään kuin pikku satu lapsille kerrottavana. Sammakko, joka halusi olla isompi kuin härkkää. Ja kyllä te räjähdette itsekin omaan äh, loputtomaan ruokahalunne, koska kansakunta ei ole yhtä halukas syömään tätä kuin täällä edustajat. Minä vetoan teihin, että käännytte kansojen puoleen, menekään kuuntelemaan heitä, että jossain vaiheessa ei voi jatkaa toiseen suuntaan, kuin kansakunnat selvästi menevät vastakkaiseen suuntaan, ymmärrättekö? Kyllä tässä tulee hajontaa Euroopan unionissa ja se olisi hauska, että olisitte ensimmäiset uhrit. Kiitos. Ja sitten komissio. Haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Hyvää iltapäivää. Lenin puolesta hän ei voi olla täällä paikalla. Käytän hänen puolestaan puheenvuoron. Muutama äh, selvennys, jos sallitte. Todellakin tätä jo väliaikaisesti sovelletaan ensimmäinen yhdeksättä alkaen. Sokkiterapian vaikutuksia emme tässä näe. Georgiahan on melko liberaali valtio kauppapolitiikassaan ylipäätäänkin. Eli on tehty selkeä valinta eh, tämän eh, sopimuksen ja kaupan vapauttamisen puolesta ja tämän otimme ilolla vastaan neuvottelujen päätyttyä. Huolissani ei varmasti tarvitse olla myöskään sen suhteen, miten sosiaalinen aki huomioidaan. Eh, nykyhallitus maassa on sellainen, että se kiinnittää parempaa huomiota myöskin eh, sosiaaliseen puoleen politiikassaan ja asia on huomioitu myöskin sopimuksessa. Tämän lisäksi eh, ne, jotka täällä viisumikysymykset esiin nostaisivat, totean, että assosiaatiosopimus ei millään lailla eh, huomioi viisumivapauttamisasiaa. Se on erillinen asia, joka ei liity kauppa-aspekteihin millään lailla sopimuksen tiimoilta, mitä näihin artikloihin tulee. Ja sitten voin vielä todeta, että mitä tulee komission ilman muuta tulemme pitämään teidät ajan tasalla siitä, mitä, miten täytäntöönpanossa edetään. Ja jos teillä on kysyttävää eh, ilman muuta, eh, otamme kysymykset mielellään vastaan ja olemme täysin käytettävissänne. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Eh. Kiitokset ja sitten esittelijä, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille painokkaista puheenvuoroista. Kiitos laajasta, jos ei nyt yksimielisestä tuesta lausuntoluonnokselle. Sehän tukee Georgian tekemää valintaa ajatellen eurooppalaista sosiaalista taloudellista mallia ja kaupankäynnin avoimuutta. Esille tuli jotenkin kysymyksiä. Ne liittyvät tämän sopimuksen luonteeseen ja suhteessa liittymisen Lordi Dartmouth ja Pen tätä penäsivät. Muistutan sen, että komissio aika vakuuttavalla ja kattavalla tavalla hoitanut tätä pari sekkaa vain tästä Tämän tyyppisessä sopimuksessa ei ole mitään kehityslauseketta, joka johtaisi liittymiseen, eli ei pitäisi sekoittaa tätä liittymisen Euroopan unioniin. Se hoidettaisiin eri keskustelussa omien ansioittensa pohjalta, oman logiikkaansa mukaan. Toiseksi, mitä tulee sitten viisumijärjestelyiden löyhentämiseen, Sekin on ihan eri juttu. Jos tarpeen on, niin keskusteltakoon ja päätettäköön siitäkin erikseen. Lopuksi entisenä laajentumiskomissaarina sanoisin ja Euroopan kansalaisena myös sanoisin, että kun katsoo keskistä ja itäistä Eurooppaa, lähinnä 2004 laajentumisen ja 2008 2007 laajentumisen maita, niin voi huomata, että se on ollut valtava menestystarina, jos ajatellaan rauhanomaista taloudellista muutosta. Eivät nuo maat ole aiheuttaneet ongelmia Euroopassa tai euroalueella velkaongelmissa, vaan vanha Eurooppa paremminkin. Ja mitä sitten tulee Länsi-Balkaniin, siellä laajentumispolitiikka on ollut vireillä ja toiminut juuri niin kuin voin ajatellakin, eli vakauttavana tekijänä, ja se on johtanut vakauttamiseen ja tuon sodan runtelevan alueen rauhoittumiseen on erittäin tärkeää, että me pidämme kiinni sitoumuksistamme myös siellä. On paljon niin, että Länsi-Balkan on vakaalla taipaleella kohti unionia. Jatkamme vakauttamis- ja rauhoittamispolitiikkamme sillä alueella ei vähiten siitä syystä, että Serbiakin on mukana näissä Euroopan kuvioissa, koska siellä on ollut merkittäviä haasteita ja kriisejä aiemmin. Nyt nähdään Ukrainassa sama juttu ja nyt ei enää tarvita sitä Länsi-Balkanilla tai Serbiassa. Eli eipä unohdeta laajentumispolitiikan saavutuksiakaan, vaikka se nyt ei tähän sopimuksen liitykään. Lämpimät kiitokset. Näin on saatu tämä keskustelu päätöksen. ja huomenna sitten asiasta äänestetään. Mennään eteenpäin. Lausunto uuselintarvikkeista. Seuraavana 98 tarkistusehdotusta on esitetty. Olen tutustunut itse niihin ja todennut, että 31 niistä ovat sellaiset, niitä ei voi hyväksyä. Tästä keskusteltiin esittelijän kanssa yhdessä ja tältä pohjalta on sitten asiasta päätös tehty. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Thanks very much, Chair. Uh... Kiitoksia. Haluaisin alkuun kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja panostuksestaan ja varsinkin varjoesittelijöitä. Meillä on ollut aivan erinomainen yhteistyö Varjojen kanssa tästä kysymyksestä. Ja sen seurauksena olemme päässeet hyvin laajamittaiseen konsensukseen ja sopimuksen, jonka toivoakseni kaikki voivat tukea huomisessa äänestyksessä. Meillä on laajapohjainen sopimus, kuten totesit, ja keskitymme siinä kansainväliseen kauppaan liittyviin kysymyksiin. Näin voimme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Olen vakuuttunut siitä, että tämän kaltainen kohdistettu lähestymistapa on tehokkain meidän valiokunnallamme siitä on myöten eniten hyötyä myös päävaliokunnalle, jonka täytyy käsitellä paljon enemmän erilaisia asioita. Intalle kaikkein tärkein asia on kolmesta maista tulevan perinteisen ruoan kohtelu, koska kysymys on EU-maahantuonnista. Perinteisen elintarvikkeen laitaminen markkinoille pitäisi noudattaa kiireellistä menettelyä verrattuna näihin uuselintarvikkeisiin että tulisi välttää byrokratiaa. Kuitenkin elintarvikkeiden tulisi olla mahdollisimman turvallisia kuluttajille Euroopan unionissa. Tätä periaatetta on noudatettu kautta eri kompromissien ja varjoesittelyiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla olemme kyenneet parantamaan tätä lausuntoa. Korostan tässä kolmea asiaa, koska teidän aika on vähän, teen sen nopeasti. Yleinen turvallisuus nousee sillä tavalla, että riippumaton tieteellinen neuvonanto asetetaan tämän lausunnon keskiöön. Samalla kuitenkin muistetaan sitoumuksemme varovaisuusperiaatteeseen. Lisäksi olemme pärjättäneet perinteisen ruoan määritelmää niin, että tätä kiireistä menettelyä ei voida väärinkäyttää. Toiseksi haluamme parantaa demokraattista valvontaa antaen Euroopan parlamentille mahdollisuuden esittää veto luetteloon uuselintarvikkeista ja vaatimus komissiolle kertoa meille uudelleen uusien säätöjen täytäntöönpanosta. Lopuksi tiedonantovaatimukset, jotka alun perin puuttuvat, ovat nyt tässä mukana ja näiden kompromissien lisäksi meillä on kuusi kompromissia, jotka liittyvät suoraan Intan toimialaan. Tuen myös joitakin tarkistuksia, joita on tullut eri jäseniltä, jotka liittyvät yleiskysymyksiin, kuten merkintöihin. Haluaisin myös kiittää Mariania ja Joseita tässä suhteessa. Olen myös välittänyt oman kantani äänestysluetteluun ja olen käytettävissä, niin jos tarvitsette vielä jotain lisätietoa ennen huomista äänestystä. Kiitoksia. Kiitos. Varjoesittelijät visas ensimmäisenä, olkaa hyvä. Eh, muchas presidente. Eh, solamente para decir que... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain sen verran sanoa, että me olemme tyydyttävällä tällä työtä valmistelijan rouva Kötön Darinin kanssa. Hän on tehnyt hyvää työtä ja olemme päätyneet kompromisseihinkin, jotka kyllä tyydyttävät meidän ryhmäämme varsin hyvin. Olette vain oikeassa, että tässä on myös joukko tarkistuksia tullut, jotka voivat olla ihan kohtuullisia, mutta on oltu sitä mieltä, että se ei osuu ytimeen ja se kuuluu enemmänkin envivaliokunnan reviirille tehdä nuo päätökset. Nuo tarkistukset eivät suoraan kuulu meidän palstallemme. Eli emme halua sisältöä hylätä, vaan tarkistusten käsittelyn lähinnäkin. Voi olla, että ne ovat ihan järkeviä ja tärkeissä teemoissa sitä paitsi muutogeeniset organismit ja niin edelleen. Mutta minä uskon, että kyllä niihin pitää paneutua muissa yhteyksissä toisessa valiokunnassa eikä intavaliokunnassa. Toisin sanoen, toistan vielä, kompromissit vaikuttavat varsin hyviltä ja voimme äänestää kaikkien puolesta. Dankeschön, Emma. Kiitos, Emma. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä emme ollut pari kokouksessa, mutta kantani ainakin on välittynyt teille kaikille ja tein selväksi sen, että vastustan sitä, että tässä vahvistetaan nimenomaan rooli ja Katsoisin, että tämä olisi lisätaakka ja saattaisi tuoda mukanaan lisää esteitä ja lisää byrokratiaa tähän koko prosessiin eikä välttämättä edes auttaisi eh, viraston toimintaa, kun ajatellaan eh, toimintaa täällä. Poliitikot saattaisivat blokata asioita, jotka tieteellisesti ja teknisesti ovat tulleet todennettuiksi on tärkeää, että valvomme toimintaa kyllä parlamentissa ja delegoituja säädöksiä tulee hyödyntää, mutta poliittisesti tärkeitä kysymyksiä ei niinkään teknisestä ja tieteelliseltä kannalta katsottuna. Ryhmämme ei olisi valmis tukemaan näin ollen huomista lausuntoa. Tämä johtuu siitä, että katsomme, että tässä ollaan tuomassa vain uusia esteitä. Kiitokset. Marike. Chair, um, Marielle de Sarnes, unfortunately. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Desarnes ei päässyt tänään paikalle, joten minä nyt kerron hänelle vain hänen ajatuksistaan. Hän halusi kiittää esittelijää. Hän on sitä mieltä, että kompromissit parantavat komission ehdotusta monin muodoin. Selkeästi ensinnäkin esitellään kemiallisesta prosessista saadut uusalintarvikkeet ja sitten myöskin perinteiset elintarvikkeet kolmasista maista, joita ei ole aiemmin käytetty EUn alueella. Nopeampi menettely on myöskin tervetullut. Toiseksi tässä parantaa avoimuutta ja annetaan lisätietoa kuluttajille. Komission täytäntöönpanokertomus julkaistaan, kuten myöskin unionin luettelo uuselintarvikkeista. tarvikkeista Jälleen erotellaan kolmesta maista tulevat perinteiset ruoat, perinteiset ruoat ja muun tyyppiset niin sanotut uuselintarvikkeet. Lisäksi merkinnät täytyvät olla riittävät, jossa kerrotaan alkuperästä ja ö, valmistusaineista. Kolmanneksi on määritelty uuselintarvikkeiden turvallisuus, jonka tulee nojata EFSAn tekniseen ja tieteelliseen arviointiin. Neljänneksi muistetaan siitä, että varovaisuusperiaatetta tulisi noudattaa, kun puhutaan elintarvikkeiden laadusta ja yleisesti ottaen kompromissi saavuttaa hyvän tasapainon innovoinnin ja sen välillä, että kuluttajilla on käytössä uusia tuotteita ja samalla suojataan julkista turvallisuutta. Meidän täytyy kuitenkin olla huolellisia ja valvota markkinan lupien myöntämistä. Inta lausunnosta on varmasti apua tässä suhteessa. Ja lop, viimeinen kommentti koskee niitä tarkistuksia, jotka on, jota ei ole hyväksytty, koska ne eivät kuulu intaan. Me kuitenkin käsitellään tärkeitä asioita, kuten kloonausta, nanoteknologiaa ja vaikutusta ihmisten terveyteen, joten aiomme tukea niitä täysistunnossa. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Judith Kyoton Darlingia hyvästä yhteistyöstä ja tiedystä työstä. Olemme paljon samaa mieltä kompromissien kanssa, on sitä, että jotkut ehdotetut tarkoitukset eivät tule käsittelyyn, koska liikaan liian tiukkaan tulkittu sitä, mikä kuuluu intavaliokunnalle, mikä ei ole eri mieltä siitä. Esimerkiksi jos ajatellaan kloonatusta eläimistä peräisin olevaa lisää, ei lihaa liity kaupankäyntiin ja se meidän reviirillemme. Mitä tulee muihin tarkistuksiin sitten, niin sanoisin muutaman sanan 38 ja 66 tarkistuksista. Vaikka olemme tietoisia siitä, että liikaa virkavaltaisuutta voidaan pitää taakkana, niin elintarvikkeet kyllä ovat vaivan väärti. Ihmiset tietävät, että ongelmia on ja siksi tarvitaan tarvittavat tiedot alkuperäistä koostumuksesta, ravintoarvosta ja niin päin pois. 38 tarkistus siis. 66 puuttuu siihen, että uusia tuotteita voidaan hyväksyä, jos ei sitä haittaa eläimille ja ympäristölle. Herr Buvi. Oui, monsieur le président, euh, vous... Hyvä puheenjohtaja, Totesitte tämän aiheen käsittelyn alussa, että tässä on monia tarkistuksia hyväksytty, varsinkin ne, jotka esitimme, jossa todettiin, että ne eivät kuulu tämän valiokunnan toimialaan. No emme nyt aio käydä tätä keskustelua enää uudelleen, koska olemme jo käyneet näkemysten vaihtoa puheenjohtajan kanssa tästä asiasta, mutta minusta vaikuttaa kuitenkin oleelliselta sanoa että me olemme valiokunta, joka käsittelee kansainvälistä kauppaa ja aiomme käsitellä uusia tuotteita, joita on jo tiettyissä elintarvikkeissa nanohiukkasia, jotka tulevat näin elintarvikeketjuun. Nanohiukkaset, Meto Taivan, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Kiina ja Japani. Eikö näillä mailla muka ole kauppasuhteita meihin? On. Eli nyt EFSA julkisesti tunnistaa, että se ei osaa analysoida nanohiukkasten vaikutusta ei elintarvikkeissa eikä sen kummemmin ympäristössäkään. On juuri julkaistu tämän vuoden heinäkuussa kertomus Ransk Ranskan äh, Senedesin puolesta, joka Euroopan unioni on rahoittanut, jossa ensimmäistä kertaa on tätä asiaa tutkittu ja on sanottu, että näitä seurauksia ei tunneta. Minusta siitä syystä ei vaikuta oikealta, että valiokunta, joka käsittelee kansainvälistä kauppaa, voi äänestää jostain artikkelasta ja todeta, että me kiellämme nanohiukkaset, koska meillä ei ole aavistustakaan siitä, mikä vaikutus niillä on. Ja minun mielestäni silloin me olemme nimenomaan kansainvälisen kaupan ö, toimialueella. Nanohiukkasesta syntyy ihan hirvittävä skandaali seuraavien kuukausien aikana. Onko tämä parlamentti nyt valmis kantamaan vastuunsa lausunnossa, joka kieltäisi niiden käyttöönoton. Valitettavasti se ei ole ollut mahdollista, koska ne artiklit, joissa näin ehdotetaan, niitä ei hyväksytty komissiossa. Ja in der Tat und äh, ich bin auch Totta, ja olen tässä melko tiukkana, koska joidenkin valiokuntien kanssa saattaa syntyä konfliktitilanteita jos äh, sitten toiset sotkeutuvat äh, kauppakysymyksissä äh, niihin asioihin, jotka kuuluvat meille. Sisällöllisesti kyllä ymmärrän pointinne, mutta meidän on katsottava, mikä liittyy kauppaan ja mikä ei. Tekin olette vanha kettu ja olette näitä samoja tarkistuksia esittänyt muissakin valiokunnissa. Eli kaiken kaikkiaan parlamentti voi huomioidakin nämä tarkistukset eli mitään ette vielä ole hävinnyt. Ja sitten Rouva Bikini vielä viimeisenä puhujana, olkaa hyvä. Eh, eh, kiitos puheenjohtaja, kiitos tehdystä työstä. Uuselintarvikkeet ovat sellaisia, joita ei ole vielä pitkään käytetty. Markkinat kehittyvät koko ajan ja varsinkin pk-yritysten kannalta tämä on mielenkiintoista, mutta tarvitaan hyvää sääntelyä, jotta kuluttajasuojakysymykset tulevat hyvin huomioiduiksi. Olemme nimenomaan tähän pyrkineet omien tarkistustemme myötä. Eli tarvitaan erilaista valvontaa kuin omien tuotteiden osalta. Ja olisi tärkeää luetteloida nämä tuotteet ja se tulisi sitten julkaista ja julkista olla kaikkien kansalaisten käytössä. Myöskin sanktioita tulee harmonisoida, jos niitä tarvitaan ja tällä tavalla katsoa, miten mahdollista pääsy näihin uuselintarvikkeisiin. Tarvitaan selkeitä puitteita, niissä tulee huomioida PK-yritykset ja tukea innovaatiota ilman muuta, mutta toisaalta turvallisuus kuluttajien kannalta on taattava. Ja haluan kiittää esittelijää siitä, että monet tarkistuksistamme on huomioitu. Kiitos. Dankeschön, dann gebe ich der Kommission das Wort, Direktor. Kiitokset. Ja sitten eh, Sanko pääosaston johtaja, olkaa hyvä, komissio. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ottaa esille muutaman seikan, jotka tulivat esille valiokunnan jäsenten puheenvuoroissa, nimittäin määritelmät varsinkin ja luettelu elintarvikkeista, jotka tulisivat asetuksen piiriin. Meidän alkuperäisessä ehdotuksessamme emme ole esittäneet luettelua elintarvikkeista tuotteista. Haluaisimme jättää sen avoimeksi, koska ajattelemme, että näin voidaan soveltaa tätä laajemmalta pohjalta. Mutta jotkut teistä jossakin tarkistuksissa halutaan ottaa kuitenkin mukaan luetteloja tuotteista ja määritelmiä tuotteille, jos ne ovat jalostettuja tai jalostamattomia. Voimme hyväksyä tämän erotuksen. Sananen kloonatuista eläimistä. No, tehän tiedätte, että Tämä on osa toista erotusta tämä rinnalla, nimittäin komissio halusi uuselintarvikkeiden kohdalla vähän tätä keskustelua jäädyntää, kun me tiedämme, että klooni keskustelu on poliittisesti paljon hankalampaa ja varmasti pitkä keskustelu. Joka tapauksessa ymmärrämme sen, että tässä on tyhjä, joka on täytettävä. Kun ajatellaan aikaisempaa säännöstä uusien tervekkeiden osalta, nimittäin ne, että jos niin on peräisin kloonieläimistä, ja silloin EFSAn pitää niitä tarkastella. Tai sitten kun tulee klooneja varten uutta säännöstöä, ja ainakin esitetään, että kielletään sellainen kulutus, jos liha tai maito on peräisin kloonatusta eläimistä. Eli tässä on tyhji olemassa tällä hetkellä. Mekin olemme sen puolesta, että tyhjiö täytetään, että klooniperäiset eläimet tulisi elin, uuselintarvikkeiden piiriin. Nanosta sananen. Meillä on muuta lainsäädäntöä, joka liittyy elintarvikkeiden merkintöihin, ja siellä on määritelmä nanoille – se on vanhentunut. On esitetty, että muutettaisiin sitä. Me olemme esittäneet delegoitua säädöstä. Esitimme viime parlamentille sitä. Edellinen parlamentti hylkäsi delegoidun säädöksen, koska me esitimme, että jätetään aikaisemmat lisäaineet pois, koska ne ovat olleet jo vuosikymmeniä markkinoilla. Mutta koska valmistustekniikka on sellaista, että siellä on nyt nanoja. Eli me olemme nyt esittämässä uutta delegoitua jossa huomioitaisiin myös edellisen parlamentin kanta, joka oli siis hylkäävä ensimmäisen delegoidun kohdalla, eikä se tule teidän pöydällenne viakkoin tulevina viikkoina. Mutta tästä syystä me haluamme määritelmän nanoille – mutta vain yhdessä tekstissä. Emme halua, että nanomääritelmää on kahdessa eri tekstissä, kun menettelytkin ovat erilaiset, arviot ovat erilaiset, asiantuntijat ovat erilaiset. Muuten tulee hajontaa määritelmissä. Tästä syystä me olemme esittäneetkin, että on ristinviittaus mukana ja määritelmä olisi merkintäsäädöksessä. Totta kai sitten on tämä iso keskustelu kynnyksistä tai raja-arvoista, varsinkin jakelussa 50 prosenttia, 20 prosenttia vai 10 prosenttia. Kaikki, paitsi ehkä teollisuus, mutta ainakin komissio ja varmasti suurin osa parlamentin jäsenistäkin ovat sitä mieltä, että otetaan mahdollisimman alhaisin raja-arvo, 10 prosenttia. Ongelmana vain on se, että jo ajatellaan nykyisiä diagnoositekniikoita, niin ei pystytä tunnistamaan 10 prosenttia jostain hiukkasesta jossain ainesosassa tällä hetkellä. Tieteellä on omat reunaehtonsa tässä. Siksi me olemmekin esittäneet uutta tekijää. Toisin sanoen esitämme 50 prosenttia kyllä, mutta kunhan tiede tästä menee eteenpäin, niin ei, eh, onpa tämä ihan vakavaa. Ei, on se herra Bove ihan vakavassa hengessä, koska ei tässä voida nyt valvoa tuontia kolmasista maista. Ette voi ihan kaikkea kieltääkään, kun ette tiedä, kuinka paljon siellä sitä on. Ette tiedä ylipäätään, onko sitä siellä, ette kuinka paljon ja onko ylipäätään mitään. Ei niitä voi kieltää siis. Eli me esitämme mukauttamista tieteen edistysaskeleiden mukaan. Kun ajatellaan tulevia vuosia, niin varmasti diagnostiikka ja tiede kyllä varmasti menevät eteenpäin. Mekin olemme ajatelleet, että kun ajatellaan ympäristön suojelua, niin on ollut erityislainsäädäntöä ollut käytössä – muussakin lainsäädännössä. Emme halunneet sitä ottaa tähän uuselintarvikesäädökseen, ainakaan mitään lisämääräyksiä, koska se olisi oikeudellista toistoa sen rinnalla, mitä jo on voimassa. Ennaltavaroituksen periaate on nyt ihan selvä kuitenkin, että mitä noudatetaankin uuselintarvikkeissa, niin ennaltavaroitumisen periaate on elintarvikelainsäädännössä kivetty, kivien hakattu ja totta kai sitä sovelletaan. Eli ei ole tarpeen sitä tässä ottaa esille. Niin, lopuksi vielä mietinnöstä jotain. Esiteltä, että komissio laatisi kertomuksen viisi vuotta sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan. Tehän tiedätte, että me esitimme kahta vuotta siirtymäaikaa, sitten neuvostoparlamentti hyväksyvät, sitten kaksi vuotta, jotta yritykset ja kolmannet maat voivat tähän sopeutua. Eli se merkitsisi kolme vuotta vain soveltamista, jotta voisi laatia kertomuksen neuvostolle ja parlamentille. Me olemme sitä mieltä, että se on vähän lyhyt, jos näin voi sanoa, koska tähän tarvitaan aina aikaa. Me olisimme halunneet mieluummin, että kertomus laadittaisiin ei viiden vuoden kuluttua, vaan muutaman lisävuoden jälkeen. Totta kai komissio on kertomuksen kannalla. Siinäpä puheenjohtaja se, mikä halusin tähän sanoa. Und die Berichterstatterin. Esittelijä, olkaa hyvä. Thanks very much and thank you very... Kiitos. Ja kiitos kaikista esitetyistä huomioista. Laaja tukihan tässä esitetty. Yritettiin kaikki saada mukaan. Ja paras tässä tehtiin. Lähtisin liikkeelle viimeistä asiasta tästä raportoinnista. Kompromissitarkistukset puhuvat viidestä vuodesta eh, soveltamiseen menon jälkeen ja tulemme huomioimaan tässä myöskin komission huolenaiheet, mitä raportointiin tulee. No, toivottavasti laaja enemmistö on valmis tukemaan esitystä huomenna. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä. Kiitos esittelijä. Totta, useinhan käy niin, että kaikki eivät voi millään olla tyytyväisiä, mutta kiitos hyvästä yrityksestä kuitenkin tehdä mahdollisimman monityytyväiseksi. Ja sitten kohta 17 esityslistalla EUn ja Singaporen välinen vapakauppasopimus. Tämän on kehittynyt kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin palvelut ja tavarat. Näitä koskeva sopimus 29.2013 jo solmittiin. Ja sitten hieman jälkikäteen investointiosio. Siitä neuvoteltiin erikseen ja 16.10. muistaakseni eh, siitäkin nyt sopimus on solmittu. Ja tämä on asia, josta varmasti vielä keskustellaan sen suhteen, kuinka on tarkoitus menetellä. Ja tähän liittyy vielä sekin seikka, että 30.10. komissio päätti, että tätä tapausta aiotaan hyödyntää myöskin yhteisön tuomioistuimessa sen suhteen, milloin voidaan kauppasopimusta pitää sekasopimuksena ja mitkä ehdot 207 artiklan osalta tällöin täyttyvät. Eli tässä on kyse poliittisesti tarkastellen kahdesta varsin herkästä kysymyksestä. Ja pidänkin hyvänä sitä, että pääneuvottelija herra Slegemi eh, on täällä paikalla. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, annan esittelijälle David Martinille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Unexpected. Kiitos. Eh, no, ihan tätä odottanut, mutta ihan hyvä näin. Meillä oli ensimmäinen seurantaryhmän kokous tässä parlamentissa. Seurantaryhmä oli edellisessäkin neuvottelun tiimoilta, mutta nyt tämä on ensimmäinen seurantaryhmä sen jälkeen, kun investointisopimus solmittiin iltapäivällä. Kiitos pääneuvottelijoille, että olivat läsnä. Muutama kysymys iltapäivänkin tiimoilta. Unohdin aikaisemmin kysyä nimittäin yhtä. Se liittyy turvalausekkeisiin. Tuleeko vapakauppasopimukseen tällainen Singaporen kanssa komissio halusi horisontaalisen suojalausekesäädöksen kattavan kaikki. Tästä olisi hyvä kuulla jotain. Ja sitten toiseksi kysymys, jonka esitin seurantaryhmässäkin ja nyt esitän sen täälläkin laajemmin kestävä kehitysluku. Kuten totesin aikaisemminkin tänään, myös kansalaisyhteiskunnan kehitys Singaporessa on aiheuttanut huolta. Varmasti se on vaikea sarkaa. Ehkä komissio voisi jotain lausua siitä, että neuvontavaryhmä todella toimii siellä vaikuttavasti. Kolmanneksi enemmänkin pöytäkirjoihin ei se nyt ole pääneuvottelujen harteilla, kun ajatellaan kumppanuussopimusta. Mutta viime aikoina on tiettyä kehityskulkua Singaporessa ollut, että uudelleen kuolemantuomio on otettu käyttöön. Se oli poissa käytöstä jonkin aikaa. Ja sitten toinen homoseksuaaleihin kohdistuva ikävä toiminta. miten hän se suhtautuu yhteistyö- ja kumppanuussopimuksiin Singaporen kanssa? Thank you. Kiitos. Puheenjohtaja, niin kuin totesitte, FTA miinus investointisuoja on saatu päätökseen jo vuonna 2013. Äh, sopimuksen loppuun saattaminen kesti näin kauan juuri siksi, eh, että tämä on todellakin poliittisesti erittäin herkkä asia ja tämä pätee ei vain meihin, myöskin Singaporeen siellä suhtauduttiin asioihin yhtä varovasti kuin täälläkin, jotta todellakin eh, lopputulos on hyvä ja modernia. Tältä pohjalta on toimittu ja toivottavasti eh, on saatu aikaan hyvä lopputulos, vaikka siihen vähän enemmän aikaa vierähtikin. Mutta avoimet kysymykset, nekin on saatu nyt hoidettua. Ja toteaisin vain, että komissiossa ainakin katsomme, että investointi lopputulos, jota äh, odoteltiin, on hyvä, koska tässä on mukaan otettu nyt äh, melkein kaikki innovaatiot ja kehitykset äh, jotka Kanadan osalta tehtiin, ja tämä on ilman muuta tärkeä askel eteenpäin, kun verrataan tilannetta nykylainsäädäntöön sillä välttämättä kaikkien IT-kehitysten osalta eivät standardit täyty. Selvää on, että julkisen tarkoituksen varten on sääntelyoikeus ja myöskin substantive rules on paremmin määritelty. Ei puhuta pelkästään siitä, että tarvitaan tasaveroista kohtelua, vaan tehdään myöskin selväksi se, mitä varsinaisesti tällä tarkoitetaan. Ja tämä myöskin välilliseen menettelyihin pätee. Todetaan, että näistä kun puhutaan, ei ole kyse pelkästään yleisestä lakien muuttamisesta, vaan tällöin on ihan selväksi tehtävä se, että kyseessä puhutaan itse omaisuudesta. Myöskin menettelytapasäännöt ovat selvät, ei rinnakkaisia kanteita eikä mitään shoppailutilannetta. Näin voisi syntyä täysi avoimuus. Code of Conduct, mitä tulee välimiesmenettelyihin ja sitovat arbitraatiomenettelyt. Ja kaikki innovaatiot huomioitiin Singapore-sopimuksessa, eikä tämä aina ollut helppoa. Emme aina eh, onnistuneet helposti vakuuttamaan toista osapuolta siitä, että nyt tilanne on muuttunut ja kannattaa ajatella parempia sääntöjä eh, tulevia suhteita varten. Ja en mene tämän pidemmälle sisällöllisesti, mutta hieman kuitenkin tästä prosessista vielä. On varsin selvää, että lisäselvyyden saaminen eh, tuomioistuimen päätöksen kautta tai lausunnon kautta eh, lykkää sertifiointia, koska joudumme hieman odottelemaan tätä, mutta uusi komissio tekee lopullisen päätöksen. Ja tähän mennessä on toimittu seuraavalla tavalla eh, melko turhauttavia keskusteluja käytiin esimerkiksi liikenteen ja investointienkin osalta ja toivottavaa on, että ennakoitavuus on parempi näissä kysymyksissä jatkossa. Koko sopimus on tarkoitus huomioida investoinnin irrottaminen muusta sopimuksesta ei ole sopivainen vaihtoehto, sillä niin kuin totesin, tämä ei päde vain investointeihin, vaan keskustelua on käyty myös jäsenmaiden kanssa muista kysymyksistä. Päätän nyt puheenvuoroni tähän, mutta vastaan David Martinille mielellään, mitä tulee tähän turvalausekkeeseen horisontaalisuuteen. Tästä keskustelua käytiin ja on katsottava, mikä on tilanne. Lähdetäänkö liikkeelle ASEANista vai tarvitaanko taloudellista eh, turvalauseketta? vai eh, sopimuspohjaisia kyseisiä lausekkeita Korean eh, ja muiden tyyppisesti. En tiedä, mikä on ihan eh, lopullisin tilanne tässä asiassa, ja varmasti on syytä hyvää keskustelua asiasta käydä, jos tähän suuntaan halutaan mennä. Sitten lukukestävän kehityksen pohjalta selvää on, että ei voida määritellä tässä vaiheessa sitä, miten eh, sisäiset neuvoantavat ryhmät eh, kokoon pannaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että Singapore voitaisiin pitää vastuullisena prosessista, eh, joka selkeästi on uskottava ja toimiva. Eli voitaisiin katsoa, että joka tapauksessa selvennetään asiaa tältä osin. Luku kestävää pohjaisuuteen liittyen e, ja e, yhteisölliseen liittyen liittyy siihen, kuka toimii ja voidaanko ajatella, että tämä on uskottavaa. Ja kumppanuusyhteistyösopimukset tästä ei käydä keskustelua lähemmin täällä tänään, mutta selvää on, että tämäkin on asia, joka on hoidettava eli kumppanuusyhteistyösopimukset. Tästä on keskusteltu ehm, esimerkiksi avoimuuden ja rahoituksen tiimolta aikaisemminkin ja edistysaskelia on saatu aikaan. Ja varmasti myöhemmässä vaiheessa ehm, tämänkin osion osalta päästään ratifiointiin. Kiitokset varjoesittelijöihin sitten. Herra Keli ei ole paikalla. Miles ei ole paikalla. Emma, ole hyvä. Yes, thank you. Um, I would like... Kiitoksia. Haluaisin viitata nimenomaan tuohon oikeuden päätöksen, kuten komissio pyysi. Sanoit, että pakka, tätä pakettia kannattaa odottaa, mutta kauanko tässä pitää nyt odottaa, kun saadaan liikettä aikaiseksi. Voisitko selventää siitä tekstiä, johon, viitattu, johon viitataan? Onko se nyt jo olemassa lopullisena tekstinä? Onko se käynyt todelliset tarkastukset läpi? ja mitä vaikutuksia sillä on muihin vapakauppasopimuksiin, esimerkiksi SETAan, vai tässäkö Singaporea vain odotetaan vuodesta toista. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kysyisin nimenomaan ISDSstä. Se muistuttaa Kanadan sopimusta, mutta erojakin on. Voitteko selventää, minkälaisia ja miksi? Ja myös mitä tulee tuomioistuimen päätökseen, jota odotellaan, onko tässä nyt jotain ajontaa tulossa ratifiointiprosesseissa, miten komissio lähestyy asiaa? Jos joku täytyy ratifioida jäsenvaltioissa tai parlamenteissa siellä tai sitten muut Euroopan parlamentissa, mitä se merkitsisi? Miten se muuttaa etenemistänne? mitä vaikuttaa odottelu, kun päätöstä odotellaan, ja mitä se vaikuttaa aikatauluun lopullista ratifiointia ajatellen. Thank you, Mr. Chair. Minä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olemme tästä vapaakauppasopimuksesta huolissamme, koska tämä saattaa olla ensimmäinen sopimus, joka äh, ottaa ISTn mukaan. Sitähän julkisesti valvotaan kovasti, eikä varmaankaan tarvitse se muistuttaa näistä laajoista konsultaatioista. En tiimoilta herra Junckerkin totesi seuraavaa. En todellakaan eh, puolla eh, yksityisiä eh, välitysmenettelyjä, jotka eivät välttämättä perustele päätöksiään kunnolla. Cecilia Malmström totesi, että hän katsoisi, että se tulisi jättää tästä pois ja miksi sitten tässä vapakauppasopimuksessa se tulisi pitää mukana. Minua häiritsee myöskin se, että entinen komissaari kääntyi tuomioistuimen puoleen sen suhteen, miten Lissabonin sopimusta tulisi tulkita ja onko kansallisilla parlamentilla jotain sanottavaa näissä kysymyksissä. Monet kansalliset parlamentit ovat allekirjoittaneet kirjeen, jossa on nimenomaan pyydetty sekamenettelyä. Rouva Malmström, jos eh, tarkoitus on jatkaa tämän tyyppistä eh, eh, hyökkäyskurssia vai kuunnellaanko mahdollisesti kansallisia parlamentteja luovutaan tämän tyyppisestä vaatimuksesta? Und, äh, Herr Dartmouth. seuraavana, olkaa hyvä. Okay. Thank you. Ehm, sì, anch'io ritorno sulla clausola... SDS-lausekkeesta muutama sana. Tässä eh, monikansallisille tarjotaan tietynlaisia mahdollisuuksia. Kysyisin, miksi näin on, koska yleensähän nämä lauseket koskevat eh, kolmansia maita, mutta Singapore se on pieni valtio, mutta varakas kyllä. Eh, mistään köyhästä, epävakaasta maasta ei todellakaan ole kyse. ISDS-lauseke e ei tunnu järkevältä tässä yhteydessä, jos halutaan taata investointien turvallisuus. Eli se saattaa kääntyä meitä vastaan, jos e, Singaporen e, sijoittaja haluaa sitten omia etujaan valvoa ja suojella. Kyseessä on yksi suurimmista sijoittajista Euroopan Aasian alueelta ja tuntuu hieman oudolta ottaa tällainen lauseke mukaan. On olemassa se riski riski, että sitä saatetaan käyttää eh, huonosti. Tässä ehkä annetaan yksityisille sijoittajille hieman liikaa valtaa, niin tässä kuin muissakin sopimuksissa. Kuka tahansa ei voi kääntyä ylikansallisen tuomioistuimen puoleen omia oikeuksiaan perät, perätäkseen, mutta sitten monikansallinen yritys voisi näin tehdä. Thanks very much. Kiitos. Convent. En ole lainkaan vakuuttunut siitä, että se on tässä tärkein mahdollinen tapa eh, taata sijoittajasuojelu tässä yhteydessä. Mutta tähän liittyy suurempikin kysymys, kun Singaporen sopimusta tarkastellaan. Eli jos se on malli Aasian sopimuksille ylipäätään investoinnista puhuttaessa ja kun tarkastellaan tasapainoa EUn ja Aasian maiden välillä, niin miksi ihmeessä me aina puhumme pelkästään sijoittajasuojelusta, sijoittajien oikeuksista, emmekä missään vaiheessa puhu sijoittajan vastuudesta samassa yhteydessä, varsinkin kun puhutaan muista vastaavista maista. Tässä missataan hyvä tilaisuus eh, nostaa nostaa esiin myöskin linkki OECDn eh, monenvälisiin eh, suuntaviivoihin, jotka ovat riippumattomia eh, ja tämä olisi heikoin mahdollinen malli, mutta kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Ja sitten viimeisenä seikkana vielä seuraava. Mitä meillä komissiossa oltaisiin siitä, jos yksi lisäyksistä, jotka on huomioitu Singaporen sopimuksessa liittyen mahdollisuuteen käyttää legitimoituja odotuksia eh, syynä perustella se, että on saanut vääränlaista kohtelua osakseen. Luoko tämä uuden porsaan reijän ja jos näin voi käydä, niin miksi asia on otettu mukaan sopimukseen? Kiitos puheenjohtaja. Haluan eh, puuttua siihen, minkä esiin nosti eli eh, mitä tapahtuu tämän jälkeen, eh, miten tästä eteenpäin, mitkä ovat perspektiivit esimerkiksi puolentoista vuoden päästä, eh, kun tässä nyt odotellaan Luxemburgin tuomioistuimen päätöstä esimerkiksi mitkä varmuudet ja turva annetaan niille tahoille ja piireille, jotka haluavat kauppasopimusta hyödyntää. Singaporen suurlähettiläs totesi, että siellä ei STS tarvita Eli tämä pidettäisiin erillään rahoituspalveluista ja lähdettäisiin liikkeelle sopimuksen, vuoden 2013 sopimuksen täytäntöönpanosta. Tietysti voidaan keskustella siitä, päteekö tämä aina, mutta meidän on vastattava kysymykseen eh, siitä, miksi komissio pitää niin mahdottomana sitä, että nämä kaksi lukua pidettäisiin erillään toisistaan. Ja eh, Juuri kommentoi seikkaa, liittyen eh, muihin alueellisiin sopimuksiin, kun tarkastellaan nyt eh, tätä ajanjaksoa, eh, jonka Luxemburg tarvitsee, voitaisiinko sitä hyödyntää siten, että mahdollisesti muidenkin maiden kanssa voitaisiin solmia vastaavan tyyppisiä sopimuksia tai käsitellä tämän tyyppisiä lukuja. Ja sitten VTO tässä yhteydessä ja monenväliset neuvottelut, kahdenväliset, kahdenvälinen kauppa. Olisiko mahdollista, että kun ollaan huolissaan eh, soveltamisesta, että tietyt kokemukset olisivat tässä taustalla ja ne vaikuttaisivat siihen, minkä tyyppisiä sopimuksia tulevaisuudessa ehkä asemaiden kanssa voidaan tehdä. Pitäisin tärkeänä tässä sitä, että näissäkin neuvotteluissa eh, asemaiden kanssa on huomioitava kaikki moninaiset asiaan liittyvät aspektit. Ja näitä ei mielestäni nykyesityksessä ole riittävän hyvin huomioitu. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee investointiluvun käsittelyn päättämiseen ja keskusteluun. Minä ottaisin esille joukon kysymyksiä ihan myös oikeudellisesti, ei niinkään poliittisesti. Jos ajatellaan ISDS, niin niitä on monissa kaupallisissa sopimuksissa. Niitä käytetään monissa maissa. Puhutaan läpinäkyvyydestä, suojalausekkeista, jotka ovat tarpeen. Minä pidän tarpeellisena, että tätä käsitteellisellä tasolla myöskin mietittäisiin tarkemmin. Jos ajatellaan sitä, että jos ajatellaan kiistanalaisia ongelmia, joita on ISDS ja myöten ratkaista, niitä on kaiken kaikkiaan on 100, 161 ja vain 85 on ratkaistu investoijan hyväksi. Prosentuaalisesti vain 15 prosenttia kiistoista on hävinnyt mutta tätä on varmasti hyvä täsmentää jatkossa. Mitä tulee 85 kiistanalaiseen tapaukseen, jossa investointi voitti, niin se 60 prosenttia liittyi sijoittajiin, jotka olivat Etelä-Amerikan ja neuvostoblokin valtiota vastaan. Tätä ei pidä aliarvioida myöskään ihan tunnetusta syistä. Sitten mitä tulee 28 unionin maahan, niin olemme vain 11 tapauksessa mukana, jossa sijoittaja on voittanut valtiota vastaan. Siellä on kyse eurooppalaiset, jotka eivät ole suojanneet sijoittajia. Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, siis tunnetusti maat ovat hyvän hallinnon piirissä. Eli halusin ottaa tämän esille ei polemisoiden, ei siitä ole kyse, vaan jotta voitaisiin tajuta, että tässä tarvitaan teknistä paneutumista eikä vain poliittista. Danke und als letzte Herr Kaspari. Kiitoksia sitten herra Kaspari lopuksi. Ja, ich wollte auch nochmal auf das Thema... Halusin vielä puhua tästä sijoittajasuojakysymyksestä, koska niin monet ovat puhuneet siitä, että se jätettäisiin pois. Meillä oli kuitenkin neuvottelumandaatti tehdä yhteinen sopimus kaikkien asianvaltioiden kanssa. Ja tuolla alueella on sellaisia valtioita, joissa tarvitsemme ehdottomasti sijoittajasuojaa sisäisen tilanteen vuoksi noissa maissa. Siitä syystä olisin ilahtunut, jos komissio seuraavien viikkojen aikana voisi selventää meille jälleen kerran sitä, millä tavalla sijoittajasuoja on käsitelty Singaporen sopimuksessa ja miten pitkälti komissio tässä on kattanut sen, mitä me olemme pyytäneet. Käsittääkseni siitä olisi hyötyä tässä yleisesti ottaen tässä sopimuksessa. Ja lopuksi vielä onnittelut Singaporen sopimuksesta tuomioistuimelle. Meidän tulisi kuitenkin mahdollisimman nopeasti selvitä tämä asia. Monet parlamentissa ovat huolestuneita siitä, ja tulisi tehdä kaikkemme, jotta saadaan tuomioistuimelle paperit mahdollisimman nopeasti niin, että se voi sitten esittää asiasta käsityksensä. Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä kysymys kauppasopimuksissa. Minulla oli sellaista vaikutus, vaikutelmaa, että komissio haluaa kansallista parlamentia jotain riistää tai peitellä heiltä. Päinvastoin minä olen saanut sen vaikutelman, että kansalliset parlamentit ja hallitukset haluavat viedä paremminkin jotain Euroopan parlamentilta. Esimerkiksi 107 artiklan nojalla. Siksi on tärkeää tätä selvittää. Mutta totta kai tärkeää on myös se, että se hoidetaan mahdollisimman nopeasti se merkitsee sitä, että meidän täytyy saada komission teksti käsimme liittyy myös tuomioistuimen päätöksenteko mahdollisimman nopeasti. Eli koska saamme tekstin, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Pyrin nyt vastaamaan tähän kysymykseen. Tietysti näitä kysymyksiä joudutaan uudessa komissiossa tarkastelemaan mitä tämä tarkoittaa muihin ratifiointeihin liittyen. Tähän en voi vastata. Kanada ei ole ihan kynnyksellämme, koska oikeudelliset kysymykset joudutaan hoitamaan ja käännökset ja niin edelleen. Jos pitää paikkaansa, että vuodesta puolen toista tämä lausun saanti kestää. No, en tiedä, lähde tätä nyt arvioimaan, mutta uusi komissio varmasti huolella tarkastelee sitä, miten hoitaa nämä kysymykset. Teksti on saatavilla, se löytyy netistä ja se on myöskin lähetetty valiokunnalle. Ja e, oikeudelliset seikat hoidetaan juuri tämän luvun tiimoilta. Eli investointiluku Singaporen sopimuksessa – tällä tavalla hoidetaan ja siitä teidän on syytä olla tietoisia. Sitä ja Singapore. Tässä avainero liittyy rahoituspalvelusuuntaviivoihin. Voidaan ajatella, että sanatilat ymmärtäisivät, miten tämä kysymys hoidetaan ja lähdettäisiin tämän tyyppiseen lähestymistapaan, mutta näin ei ollut Singaporen kanssa. Ja nämä kysymykset eh, on sitten, ovat esillä muiden kanssa, mutta Singaporen kanssa nämä kysymykset on hoidettu eikä haluta varmasti asioita avata enää. Mutta tämä on kuitenkin pääero, jonka halusin esiin nostaa, kun tekstiin tutustutte. Ja sitten muut innovaatiot Kanadan osalta ovat mukana. Ja sitä kysymys investointien osalta. Näitä neuvotteluja on varmaan ihan erikseen tarkasteltava. Kaspari totesi, että meillä on mandaatti kattavan sopimuksen ja tästä komissio ei aio poiketa. Se on selvä. Ja uskoisin, että tilanne tulee sikäli olemaan erilainen, että konsultaatiot liittyvät TTIPin ja olemme nimenomaan mm, kysyneet näistä kysymyksistä ja huolenaiheet ovat nousseet esille varsinkin Yhdysvaltojen kanssa. Ja pyrimme ne huomioimaan ja katsomme, eh, mitä kaikkea voidaan huomioida yleislähestymistavassa ja mikä seikat ovat sitten erityisiä huolenaiheita, jotka liittyvät nimenomaan Yhdysvaltoihin erikseen tai mahdolliseen oikeudelliseen tilanteeseen Yhdysvaltojen osalta. On muistettava, että kumppaneiden osalta tilanne aina ole samanlainen. Menor myöskin totesi, että eh, Singapore ei ole mitenkään epävakaa taloudellinen alue. Voin yhtyä tähän näkemykseen, mutta eh, sijoittajat kuluttajasuoja ja säännöt eivät liity pelkästään tähän, vaan siihen, että kyseessä ovat kansainväliset sopimukset ja säännöt ja niiden soveltaminen. Singaporen osalta sanottaisiin, että tämän tyyppisiä sääntöjä ei tarvita, niin tällöin varsinkin isot jäsenmaat, tässä joku tämän huomion esitti, eli tällöin olisi palattava nykysääntöjen soveltamiseen. Ja jos säännöt ovat epäselvät, niin on mahdollista tältä pohjalta kannustaa nykyiselläkin, mutta mehän pyrimme siihen, että tilanne paranisi nykyisen verrattuna. Ja päävaltiot, jotka ovat sellaisia, että Singapore niihin sijoittaa, niin on tärkeää, että hoidetaan huolella myöskin nämä riitojen ratkaisukysymykset ja erilaiset velvoitteet voin myöntää sen, että vasta äh, tässä ole, koska investoijan äh, velvoitteet äh, on määritelty ja on tärkeää, että sijoittaja huomioi kohdemaan oikeudellisen ympäristön ja kun näitä asioita tarkastellaan, tämä on huomioitu ja varsinkin eh, monikansalliset yritykset ja OECDn suuntaviivat. Tämä on yksi vaihtoehto, jota tulevaisuudessa tulemme tarkastelemaan, koska ymmärrämme, että näitä ehkä kannattaa painottaa enemmän, vaikka ne olemassa ovat. Eli niitä ehkä on syytä paremmin hyödyntää. OECD-suuntaviivathan ovat universaaleja luonteeltaan. Eli tässä kyllä on tarkasteltava kysymystä sen suhteen, mitä oikeuksia ja velvoitteita sijoittajilla on. Ja tähän varmasti voidaan saada vielä uusiakin ajatuksia. Sitten nämä odotukset uuden sukupolven sopimus tekee selväksi sen, että tilanne on sellainen, että hallitukset eivät voi käyttää arvovaltaansa puuttuakseen näihin sääntöihin, eli mistään tasemenettelystä ei ole kyse näiden uusien sääntöjen myötä. Hallituksen hallitus voisi käyttää tavallaan omaa valtaansa ja tällä tavalla mahdollistaa sen, että sopimusta ei voida käytännössä kunnolla hoitaa, mutta nyt on kuitenkin ymmärrettävä se, että tässä on kyse erityyppisestä konseptista. Ja muutama sana vielä näistä muistakin kysymyksistä. Scholz, neuvottelut jatkuvat myöskin Vietnamin eh, maan kanssa. Malesian kanssakaan ei edetä kovin nopeasti, mutta on oltava johdonmukainen myös alueellisesti tarkastellen – emme voi valita eri maiden väliltä ja olisi vaarallista mennä sanomaan, että teidän oikeudellinen järjestelmä näyttää hyvältä, te tätä tarvitsee ja sitten toiselle maalle sanottaisiin, että ei teidän tilanteenne on vähän huonompi, olette kakkosluokan kansalaisia, ei sitten haluta teidän kanssa neuvotella. Meidän on oltava johdonmukaisia lähestymistavassamme. Asian alue sopimukset ovat kolmen lukuja ja on katsottava, miten menetellä nykytilanteen suhteen. Siko viittasi tilastoihin ja Kasparin puheenvuoro oli myöskin hyvä. Amerikkalaisten osalta tilastot sanovat, että naftan mukaan 35 jäsentapausta oli 70 000 juttua eh, saman aikaan hallitusta vastaan. Eli nämä tilastot eh, kyllä puhuvat puolestaan. Eli mistään uudesta asiasta ei ole kyse, kun tämän tyyppistä kanteista puhutaan, mutta tarkoitus on välttyä siltä, että kansainväliset sitoumukset luovat erilaisia oikeuksia eh, ulkopuolisille sijoittajille kuin miten menettelemme omien kansalaistemme osalta. SETA-teksti sisältää ainakin yhden hyvän Saksan tutkimuksen, jossa todetaan, että sitä tarjoaa vähemmän oikeuksia ulkomaalaisille sijoittajille kuin omilleen. Ja jos tähän suhtautuu vakavasti, niin tällöin kannattaa kääntyä kansallisen tuomioistuimen puoleen ensin. Arvin eh, raportti. Päälaskelmat eh, niissä on pyritty huomioimaan montakin seikkaa tästä mietinnössä Singaporen tekstissä. Ja todellakin tämä vertailu on hyödyllinen, koska on tärkeää, että e, katsotaan, mitä seikkoja on mahdollisuus hyödyntää. Ja vielä yle, yksi huomio liittyen tekstiin yleisesti. Oikein yksikkö on todennut, että e, neljästä kahdeksan viikkoa kestää tämä e, tuomioistuimen esitys mutta eh, voihan tähän eh, muutama päivä enemmänkin mennä, mutta melko lailla nopeasti tämä varmasti kuitenkin hoituu. To crucify you. So David, is it necessary to for you? No. Ladies and gentlemen, thanks to... David, haluatko... Kiitos tulkit muuten vielä, että olit vielä 10 minuuttia pidempään. Nyt meillä on pikku ongelma. Joko hylkäämme seurantaryhmän tai käsittelemme englanniksi tai lykkäämme sitä.